Okay. So well, welcome everybody to uh, this committee meeting. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa valikuntamme kokoukseen. Ensinnäkin voimme hyväksyä esityslistan. En näe, että kukaan heiluttelisi. Okay, um, I'll take... Joten olettaisiin, että esityslista on hyväksytty. Valitettavasti minulla on jotakin puheenjohtajan ilmoituksia niin kuin aina. Ensinnäkin voin kertoa, että että järjestämme yhteiskokouksen huomenna työllisyysvaliokunnan kanssa huomisiltapäivänä. Kyse on talouspoliittisesta vuoropuolesta Kreikan valtiovarainministerin ja, ja Kreikan työ- ja sosiaaliturvallisuudesta vastaavan ministerin kanssa. Tämä on siis Ekonin ja Empul-valiokunnan yhteiskokous kello 15.30 kello viiva 17.30 5G3 salissa tuo kokous järjestetään. Eli tässä samassa salissa, jossa olemme tänään. Sitten tilannekatsaus, joka koskee kolmikantaneuvotteluita. CDR kolmosesta keskusteltiin 7. marraskuuta. Se tarkasteltiin meteorologista ja liikallista riippuvaisuutta meteorologiasta sekä avainnollisista kysymyksistä mukaan luettuna valtion verka-asteet ja kilpailukysymykset ja tämän tyyppiset seikata. Neuvottelut meneillään. Osapuolet ovat osoittaneet vahvaa sitoumusta päästäkseen sopimukseen vielä Kyproksen puheenjohtajakauden mahdollisesti vielä ennen marraskuun loppua sopuun päästä. Seuraava kolmikantakeskustelu tästä on 20. marraskuuta. Paikalla on silloin komissaari Barnier. Tuupekista kahden lainsäädäntöaloitteen paketista keskusten siirren kerran 8. marraskuuta ja 14. marraskuuta kolmikantaneuvotteluita jatketaan edes monissakin suhteissa mukaan luettuna siitä, miten jäsenvaltioita vahvemmin valvotaan silloin, kun on kyse liiallisista alijäämistä. Avoimia kysymyksiä on edelleenkin sanamuodot joissakin artikloissa ja myöskin jotkut tärkeät poliittiset kysymykset ovat vielä ratkaisematta. Joistakin ei ole edes puhuttu. Nyt luku kolme Ferreran mietinnössä, jossa puhutaan peräänpulkurahastosta ja kasvun edellytyksistä. Käysisin mietinnöstä avoinna on äänestyksen liittyviä kysymyksiä vielä avoinna, eli käänteinen määräenemmistö äänestysmenettely on vielä kysymys, jota keskustellaan. Tänään keskustellaan crd nelosesta Tänään monakin tästä keskusteltiin kolmikannan neuvotteluissa ja tänään illalla tuo kolmikantakeskustelu jatkuu. Tässä oli puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt olen erittäin iloinen voidessani siirtyä kohtaan kolmeistuslistalla. Edessämme on talouspoliittinen vuoropuhelu ja keskustelu Espanjan talous- ja kilpailukykyministerin kanssa. Tämä oli kolmas talouspoliittinen vuoropuhelu jäsenvaltion valtiovarainministerin kanssa niiden sääntöjen mukaisesti, jotka määriteltiin Sixpackin yhteydessä – Unkari, Belgia, vieraat aiemmin vieraanamme tänä vuonna jo, ja tällä kertaa paikalla on Espanjan ministeri. Ekon valikunnan päättivät kutsua Italian ministerinkin tämän päiväisen kokouksen, mutta valitettavasti Italian valtiovarainministeri ei ollut käytettävissä. Tämä otettiin puheeksi ministerin kanssa ja ministeri on luvannut, Italian ministeri on siis luvannut tulla talousvalikuntaan vielä tämän vuoden aikana, joten jäämme nyt odottelemaan tuota Italian kanssa käytävää talouspoliittista vuoropuhelua. Vielä tiedoksi Ekon koordinaattorit päättivät kutsua paikalle valtiovarainministeriötä Ranskasta ja Saksasta meidän valiokuntamme kokoukseen. Voin iloisena kertoa teille, että kumpikin ministeri Moskovic ja Schäuble ovat luoneet tulla paikan päälle. Pian vahvistetaan milloin. Toivottavasti kolmas joulukuuta he ovat jo kokouksessamme mukana. Nyt olen iloinen voidessani antaa puheenvuoron Espanjan ministerille. Teillä on 10 minuuttia puheaikaa ja tämän jälkeen niin kuin aina meillä on varmaan, varmaan paljonkin kysyttävää teiltä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Espanjan valtiovarain ministerinä. Minulle on Euroopan demokratia äärettömän tärkeä. Haluaisin esitellä täällä Espanjan talousstrategiaa näiden nykyhaasteiden edessä. Kuten kaikki tiedät, olemme monimutkaisessa tilanteessa. Maailmanlaajuinen talous on haidahtumasta. Se koskee sekä kehittyneitä että kehittyviä valtioita euroalueella yleisen hidastamisen lisäksi tähän on liitettävä epävarmuus koskien euroa ja luot, ja rahoitusmarkkinoiden, kansallisten rahoitusmarkkinoiden luottamuskriisi EUta kohtaan. Tästä olisi selvittävä ja vahvistuttava. Se merkitsee lisää ja parempaa Eurooppaa. Euroopan parlamentin pitäisi toimia tässä avainmaassa, jotta lisätäisiin avoimuutta, demokratiaa ja vastuuta Euroopan tason päätöksenteossa. Eurooppaa ja Euroopan politiikkoja on lähennettävä kohti kansalaisia. Siksi olen vakuuttunut siitä, että talouspoliittinen vuoropuhelu on erittäin keskeinen tekijä EU-ohjausjakson puitteissa, jotta voidaan palaut- parantaa unionin taloushallintoa. Olen ollut tätä mieltä alusta asti. On oikein mm, hyvä, että voin tulla tänne niin usein kun olette, tar- mm, olette pidätte tarpeellisena, voin kertoa teille Espanjan tilanteesta ja Espanjan palveluksesta vahvaan ja mm, kestävään rahaliittoon. Mitä tulee EU-Espanjan vastauksista näihin haasteisiin ja jotta voitaisiin korjata Espanjan talouden epätasapainotilannetta, voisin sanoa seuraavaa viimeisten yhden toista kuukauden kuluessa Espanjan hallitus on tehnyt rohkeita ja johdonmukaisia toimia. Talous strategiassa me pyrimme seuraaviin tavoitteisiin, jotka liittyvät toisiin. Ensinnäkin on saatu aikaan talouskasvua ja näin ollen työllisyyttä. Toisekseen on pidettäväkin Euroopan tason sitoumuksistamme. Yhtä ei voida saavuttaa ilman toista. Strategiamme perustuu kolmeen pääpilariin. Rahoitussektorin uudistus perustus, jotta luotot lähtevät taas liikkeelle taloudessa. Tämä perustuu pankkien taseiden tervehdyttämiseen ja pääomittamiseen ja pankkien uudelleenjärjestelyyn. Toisekseen tarvitaan rakenneuudistuksia, jotta voidaan lisätä potentiaalista Espanjan talouden kasvua. Kolmanneksen olemme tiukasti sitoutuneet siihen, että julkinen talous palaa kestävälle tielle. Jos nyt menisin tähän ensimmäiseen rahoitussektoriin, vuonna 2012 Espanja on harjoittanut ennennäkymätöntä avoimuuspolitiikkaa. Tässä on ollut kolme arviointiharjoitusta koskien pankkialan pääomatilannetta. Näiden harjoitusten äh, nämä olivat kohdistuneet 90 prosenttiin ähm, sektoria ja tärkeimmät äh, päätelmät näistä stressitesteistä ovat seuraavat. Ensinnäkin 70 prosenttia Espanjan pankkisektorista on terve, vakavarainen, eikä se tarvitse lisää pääomaa. Toisekseen pääomatarpeista 90 prosenttia melkein on keskittynyt neljään laitokseen, jotka on jo kansallistettu. Ja niistä vastaa Flow, joka on taho, instituutio, joka, jolle tämä on annettu tehtäväksi ja jo, jossa on alle 20 prosenttia Espanjan pankkiteollisuudesta. Kolmanneksi pääomatarpeet eivät ole 60 miljardia enempää ja luultavasti ne ovat vähän 40 miljardin alapuolella, joka on vähän vähemmän kuin 4 prosenttia BKT. Tämä on paljon vähemmän kuin 100 miljardia joka hyväksyttiin Espanjaan varten. Näiden kahden määrän ero johtuu ensinnäkin varojen siirroista tälle, kun pankit ovat siirtäneet roskapankille omaisuutta ja toisekseen on jaettu taakka erityisesti, mitä tulee tähän pääomalainaan ja preferenssilainoihin ja Lisäksi yksityisiltä sektorilta on saatu pääomaa ja myös julkisia tukia. Nämä tulokset takaavat hallituksen vahvistaman strategian vuoden alussa. Siinä oli toimia, joilla parannettaisiin laitosten taseita. Seuraavat askeleet mukaan lukevat laitosten uudelleenpääomittamisen ja tällaisen roskapankin käynnistämisen. Se tulee toimintaan ensimmäinen joulukuuta tänä vuonna, niin kuin yhteisy- yhteisymmärrysmuistiossa on mainittu. Näin ollen joulukuussa tämä syvällinen pankkisektorin vakauttamis- ja uudelleenjärjestelyharjoitus on tullut valmiiksi ja meillä on sellainen tilanne, jossa on vähemmän laitoksia, 50 prosenttia, noin 12 on, niistä on hävennyt ja nämä laitokset ovat vakavaraisempia ja täysin tervehdytettyjä. Jotka, ja näin ollen ne, ovat, ne voivat rahoittaa reaalitaloutta. EKPn ja IMFn mukaan olemme täyttämässä tarkkaan sopimuksia, jotka allekirjoitamme EUn kanssa. Espanja on valinnut avoimen, avoimet puitteet pankkisektorin vakauttamisessa olemme menneet komission ehdotusten edellekin, niin puuttuen ongelmissa olevien laitosten tilanteeseen ja minimisoiden veronmaksajan roolin. Edelleen seuraava toiminnan kohde oli tulosten parantaminen mm, potentiaalisen kasvun lisäämiseksi pyrimme korjaamaan tilannetta Espanjan tilaudessa. 11 kuukaudessa olemme hyväksyneet merkittäviä rakenteellisia toimia. Työmarkkinauudistukset olivat hyvin keskeisiä. Meillä on täysin sietämätön työttömyystaso, siksi on tärkeää. Tarvitaan merkittäviä toimia, jotta työmarkkinat eivät olisi niin jäykkiä kuin aikaisemmin. Yritysmaailmassa on joust- saatava lisää jousta. Se han clarificado las causas de despido objetivo. Kolmannekseen objektiiviset irtisanomiset toimet on uudelleen tarkasteltu ja on pyritty vapauttamaan palvelusektoria Asuntomarkkinoilla, erityisesti vuokramarkkinoilla, on pyritty saamaan lisää joustoa ja oikeusvarmuutta. Sitten vähittäis markkinoilla on tehty uudistuksia ja vähennetty hallinnollista taakkaa. Koulutus ja terveysala ovat suvien uudistusten kourissa. Nämä toimet ovat jo antamassa tuloksia Tästä tulee uusi uudistuspaketti. Näin ollen Espanja ei ainoastaan täytä EUn ohjausjakson vaatimuksia, vaan se menee jopa niiden yläpuolella. Mainitsen joitakin näistä toimista. Ensinnäkin riippumattoman verotusviranomaisen perustamisen, jolla vahvistetaan budjetti julkisen talouden vakautta. Que puede suponer incrementos de crecimiento potencial a medio plazo próximos al 1,5% del... Voidaan päästä noin 1,5 prosenttiin kasviprosentteihin BKT. Edelleen pyritään parantamaan kilpailukykyä ja parantamaan aktiivista työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa. Eläkkeiden osalta sosiaaliturvajärjestelmään tuodaan toimia, jotta e- e- todellinen eläkeikä lähestyisi laillista eläkeikää. Vaihtoehtoja hahmotellaan espanjalaisten yritysten pankkirahoitukselle muun muassa vaihtoehtoisten äh, markkinoiden luomiseksi, riskipääoman saamiseksi ja keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoituksen helpottamiseksi pk-yrityksille. Kolmas pilari Espanjan hallituksen talouspolitiikassa koskee julkisen talouden kestävyyspyrkimyksiä keskipitkällä aikavälillä. Espanja tulee vähentämään vajettaan yli 5 prosentilla taantumassa, kun BKT on laskemassa noin puolelta prosentilla. Haluaisin muistuttaa niistä toimista, jotka hallitus on hyväksynyt tulevia vuosia varten. Ensinnäkin tuottopuolella 40 prosenttia pannuksista tulee täältä. Ensinnäkin henkilöiden omaisuuden verotus, ALV-verotuksen lisääminen, yritysverotuksen puuttuminen, uusia ympäristöveroja otetaan käyttöön ja koulutusalalla on eri maksuja nostettu, samoin, samoin apteekituotteiden osalta otetaan käyttöön yhteisö, kustannusten jakaminen. Työttömyyskorvauksien on puututtu. Kaikkien ministeriöiden juoksevia kuluja on laskettu ja julkisen hallinnon puolella on paljon vähennetty väkeä ja terveydenalan sektori on uudistettu. Autonomisilla alueilla on tapahtunut monia avoimuustoimia tilien valvonnassa. Budjetin tasapaino on otettu mukaan perustuslain tasoiseen lainsäädäntöön – jolla säädellään keskushallituksen ja autonomisten alueiden välisiä suhteita. Julkisten tilien esittämisen aikaväleistä on menty kolmen kuukauden välistä kuukauden väleihin. Tämä tulee lisäämään avoimuutta autonomisten alueiden tilinpidossa. Olemme tietoisia siitä, että Espanjan taloudellista tilannetta ja kansainväliset foorumit arvioivat toisella tavalla. Me teemme työtä taloustoimiemme osalta niin, että voitaisiin täyttää mielestämme realistiset tavoitteet. Kuten tiedetään, eurotulevaisuus riippuu Espanjasta. Mitä en, pikemmin euron luottamuskriisi ratkaistaan, sitä nopeammin Espanja pääsee kasvun tiellä. Vaikka vaikka euron tilanne ja kansainvälinen tilanne on vaikea, on sanottava, että on olemassa jo myönteisiä merkkejä, jotka osoittavat, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kyllä vaikutuksia alkaa tuntumaan. Sitten haluaisin keskittyä näiden epätasapainojen tilanteisiin korjaamiseen. Ensinnäkin, ul... Ensinnäkin kun ajatellaan vaihtotaseen epätasapainoa, niin siellä on selkein muutos. Olemme lähellä tasapainoa. Datos recientes, el superávit por cuenta corriente previsto. Sitten vaihtotaseen ylijäämä 2012 olisi jopa mahdollista saavuttaa tänä vuonna. Nämä ovat tärkeitä tietoja. Tar- perinteisesti Espanjassa talouskriisejä on talouskriiseistä selviämistä on edeltänyt vaihtotaseen parantuminen. Ulkomaankaupan tase on hyvä viennistä johtuen. Saksan kanssa vaje on vähentynyt puolella ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Maailman tasolla Espanjan kauppataseen ylijäämä, mukaan lukien energiapalveluja, palveluja matkailu on, on todella ylijäämäistä. Espanjan teollinen kudos on vahva ja kilpailukykyinen. Mitä sitten tulee työmarkkinoiden uudistuksiin, olemme jo saavut, kuroneet paljon umpeen kilpailukyvyn menetystä, joka aiheutui euroon liittymisen jälkeen. Haluaisin korottaa seuraavia asioita. Palkkojen kasvua on seurattu yksittäiset työmarkkinoiden Kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2009 alkaen. Tulkin on mainittava, että tässä on erittäin tekninen, hyvin nopeasti luettu puhe, jota ei tulkeille ole toimitettu. Indeksoidut sopimukset ovat vähentyneet. Ne ovat vain 28 prosenttia vuonna 2012. Ne liittyvät työmarkkinasopimukseen. sopimukseen kolmannen vuosi neljänneksen aktiivisen työväestön tilastotiedossa on muutama tärkeä tekijä. Ensinnäkin vakautusta on tapahtunut yksityissektorin luvuissa. Ja työttömyys koskee lähinnä julkista sektoria. Siellä on näkyy parhaiten nämä julkisen talon vakauttamisen vaikutukset. Työmarkkina uudistuu asetukset ovat nyt luomassa uuden tyyppistä työntekoympäristöä. Espanjan talouden epätasapainosta on sanottu, että vaikka rahoitusmarkkinoilla on epävarmuutta, tänä vuonna on kuitenkin voitu kulut kattaa. En tercer lugar, tras el anuncio por parte del Banco Central Europeo de la puesta en marcha del mecanismo de compras en secundario. suorat rahapoliittiset ostot ovat vaikuttaneet Espanjan velkaan. Syyskuussa prosenttimäärä nousi 35 prosenttiin. Kokonaisrahoit osuus muilta kuin pankilta on laskenut 7 prosentilla vuodesta 2009. Tämä on jotain 15 prosenttiyksikköä BKTstä. Kaikki nämä asiat ovat merkkejä siitä, että hallitus on oikealla tiellä. Olemme tietoisia siitä, että ennustuksemme ovat optimistisempia kuin kansainvälisten organismien ennustukset. Kuitenkin tämän vuoden ensi puoliskolla kansainväliset Äh, organismit olivat pitkälti samoilla linjoilla hallituksen kanssa. Olemme niitä korjanneet äh, vuonna 2012 BKT osalta, koska alun perin uskomme, että se lasku, laskee 1,7 prosentilla, mutta lasku olikin vain 1,5. Luultavasti vuoden 2012 lasku ei tule olemaan niinkään suuri. Tämä osoittaa, että hallitus on varovainen näissä äh, ennustuksissaan. Lopuksi puitteista, jossa Espanjan talous liikkuu jatkuu. Haluaisin korostaa, että Espanjan elvytys liittyy kansainvälisen talouden elpymiseen ja erityisesti euroalueen elpymiseen. Euroalue on taantumassa ja luottamuskriisissä euron luottamuksen rapautuessa ja tämä ei vaikuttaa kaikkiin. IMF on vakuuttanut, että Espanjan primi, riskipremio on suurempi kuin olisi syytä. Tämä vaikuttaa suoraan rahoituskustannuksiin yksityissektorilla. Annan, annan teille yhden esimerkin, jota ei ole hyväksi EKP mukaan. mukaan äh, espanjalaiset PK-yritykset maksavat kaksi kertaa enemmän rahoituksesta kuin saksalaiset yritykset, ja tämä vaikuttaa suoraan Espanjan talouden elpymismahdollisuuksiin. Euroopan instituutioiden on osoitettava tiukkaa halua auttaa paremman pankkisektorin ja julkisen talouden kehityksessä. Tämä on ainoa tapa päästä pois kriisistä. EKPn OMT-ostot, nämä suorat rahapoliittiset ostot heijastelevat sitä pyrkimystä, että eurosta ei ole takaisin paluuta. Olemme sitoutuneita Euroopan hankkeeseen Euroopan unionin ja euroalueen jäseninä. Toivomme vakaumuksesta koska Eurooppa on hyvä espanjalaisille ja kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Loppu aika käytetään kysymyksiin ja vastauksiin. Esitämme kysymyksen ministerille ja hän vastaa. Voimme tässä käyttää viiden minuutin formaattia, eli kysymys ja vastaus yhteensä viisi minuuttia. Ensimmäisenä puhujina listallani ovat ryhmien puhujat ja sitten tämän jälkeen menettelymän puhujalista. Nyt luen puhujalistan niin, että jos joku huomaa, että hänen nimensä ei ole tässä listalla, niin hän voi alkaa huitomaan sitten voimakkaasti. First it will be Pab- Kansanpuolueen nimissä Pablo Salba, SND-ryhmän puolesta Antolin Sanchez Presero, Altiryhmän nimissä puhuu Ramon Tremosa, Eh, ehkä tässä Espanjassa ovat kuitenkin kiinnostuneita. Vaikuttaa nyt siltä. Raul Romeva puhuu niin ikään IKR-ryhmän e nimissä puhuu herra Effink, yllätys, yllätys. Sitten menettelymä puhujalistaa, eli Catch the Eye-menettely. Siinä on Anna Podimata ja Philip Lamberts toistaiseksi. Mikäli joku muu haluaa vielä puheenvuoron, voi nostaa kättä mitään. Espanjalaiset täällä tuntuvat jo huitavan. Ensimmäisenä Pablo, ole hyvä. Täällä primero también agradecer. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää siitä, että ministeri on täällä tänään. Espanjalaisena ja Euroopan parlamentin jäsenenä on syytä ylpeyteen, kun Espanjan hallitus on täällä edustettuna. Se osoittaa Espanjan toimien tehokkuudestaan ennalta näkemättömiin toimiin on nyt todella Espanjan hallitus ryhtynyt. Hän mainitsi yhden tärkeimmistä uudistuksista, se koskee rahoitusalan uudistuksia. Herra ministeri, voisitteko arvioida meille näitä tuloksia, joihin rahoitusalan uudistukset ovat johtaneet, samoin kuin näiden stressitestien tulosten arvioinnista olisin kiinnostunut Yksi tämän uudistusprosessin tärkeimmistä tavoitteista on maamme kilpakyvyn, kilpailukyvyn parantaminen. Haluaisin, että arvioisitte, millaisiin tuloksiin on päästy, kun ajatellaan maamme kilpailukykyä. Kiitoksia puheenjohtaja. Theoretically I should uh, respond uh, in, in English. Ehkä minun pitäisi vastata englanniksi, mutta kun otetaan huomioon, että kysymys esitettiin espanjaksi, niin jos nyt sopii, niin vastaan espanjaksi. Con respecto a la reforma financiera. Rahoitusalan uudistuksista. Usein ei riittävästi korosteta lähtökohtaa. Sehän oli luottamusongelma koskien Espanjan pankkisektorin rahoituspositiota oli olemassa epäilyjä siitä, että taseet romahtavat Espanjassa ja Tämä tietenkin sai aikaan kielteisiä vaikutuksia ei ainoastaan näille heikoimmille laitoksille, vaan myös niille laitoksille, joiden taseet olivat hyvinkin terveitä, niin kuin jälkikäteen nähtiin. Näin ollen alusta asti hallituksen tavoite oli saada aikaan selvyyttä ja avoimuutta tileihin Espanjan rahoitus- ja pankkisektorille. Espanja veti läpi oppii eh, stressitestit eh, ylhäältä alaspäin, top down, eh, siellä IMF nämä teki. Ja tämän jälkeen tehtiin vielä kaksi lisää stressitestiä kahden riippumattoman tahon toimesta. Oliver Reiman ja tämä toinen, toinen. Ja sitten tehtiin vielä ylimääräinen stressitesti aloitti bottom-up-metodologialla, mitä juuri mukaan mikä maa ei ole tehnyt, ja siinä analysoitiin 90 prosenttisesti e, Espanjan rahoitussektorin e, luotot. Nämä näkymät, joihin stressitestit johtivat, olivat hyvin vihamielisiä, PKT-romahtaminen, asuntomarkkinoiden järkyttävä tilanne ja vielä kolmen vuoden pysähtyneisyys, yleensä nämä stressitestit tehdään parin vuoden aikavälillä. Todella tulokset ovat se, se ne, että 90 prosenttia pankkisektorista on tervettä. Eli hyvin vaikeissa olosuhteissa kuitenkin pankkeilla on näin hyvä tilanne. Tämä johtuu siihen, että Tämän tyyppisiä arvioita ei ole muissa ympäröivissä maissa tehtykään. Olemme se unionin maa, jossa pankkijärjestelmän on kohdistettu tarkimmat analyysit ja niistä on tehty tarkimmat tilanneanalyysit. Tämä on tärkeä tilanne. Nyt meidän on ryhdyttävä kahteen toimeen. Ensinnäkin pääomaan lisääminen, kuten sanoin aikaisemmin, kunhan komissio on hyväksynyt nämä uudelleen järjestelysuunnitelmat pari viikon päästä. Se pitäisi julkistaa. Almunia sanoi, että tämän kuukauden lopussa nämä rakenneuudistussuunnitelmat julkaistetaan ja sitten raha alkaa tulla. Tähän liittyy paljon sopeutusta, huomioiden Oliver Wymanin arvioinnit se tulee merkitsemään jotain alle 40 miljardia, 3, 3,3 prosenttia BKTstä toisin sanoen. Sitten tämä niin sanottu roskapankin perustaminen, sehän merkitsee viime kädessä sitä, että vaikeat omaisuuserät toimitetaan tähän roskapankkiin, pääoma uudelleen äh, järjestellään ja, ja julkinen talous saa 55 prosentin enemmistön, niin yksityistä pääomaa tulee merkittävällä tavalla mukaan tämän roskapankin rahoitusrakenteeseen. Roskapankin pääomitusmenettely pitää olla hyvin selkeä ja se saa aika paljon terveemmän tilanteen luotutusta varten kuin mikä se aikaisemmin oli. Thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon. Antolin seuraavana. Eh, presidenta. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, tervetuloa. Kiitoksia näistä sanoista. Olemme tyytyväisiä siitä, että olette täällä paikalla, vaikka tiedämmekin, ettei teillä ole kaikkea vastuuta talousasioista, vaikka olettekin hyvin korkeatasoinen talouden, edustaja. Sosialistien demokraattien ryhmän nimissä on tärkeää, että Espanja ja muut EUn jäsenvaltiot voisivat päästä kasvun ja kestävän työllisyyden tielle. Niitä voisimme vahvistaa Euroopan rahaliittoa kaikkien kansalaisten hyödyksi. Yksi vuosi on nyt kulunut siitä, kun otitte hallitusvastuun. Tiedot ovat tiedossamme olemme jo pitkittyneessä taantumassa, työttömyys lisääntyy, luototus on yhä vaikeampaa ja julkinen, julkisessa taloudessa ei vastata tavoitteisiin. Tulokset heikkenevät, joten yhteiskunnassamme jännitteet kasvavat ja kansalaiset pohtivat, ovatko nämä uhraukset sellaisia, joilla on merkitystä, jaetaanko taakka tasapuolisesti ja pyritäänkö pitämään huoli kaikkein haavoittuvimmista kansalaisista. Minä haluaisin näihin kysymyksiin selvyyttä tässä tilanteessa. Haluaisin esittää kaksi ajankohtaista kysymystä hallitukselle ja sitten vielä pari asiaa eurooppalaisista asioista. Sanoitte ensinnäkin, että tämän vuoden valtionvarainrahoitus on tiedossa huomioiden menot. Haluaisin tietää, aiotteko päivittää eläkkeitä niin, että ne vastaisivat elinkustannuksia. Sitten toinen kysymys. Te olette varmaankin se henkilö, joka voi vastata siihen. Uskotteko, että Espanja voi välttää pelastusoperaation? Millaisissa olosuhteissa näin voisi olla? Voisit Voitte, voitteko vakuuttaa, että ette allekirjoita avointa valtakirjaa? Tämän haluaisin tietää. Sitten Eurooppa-politiikasta pari kysymystä. Uskotteko, että sopeutus politiikka, jota harjoitetaan kiihtyvällä nopeudella samanaikaisesti, että se aiheuttaa vain ongelmia ja että olisi tarkasteltava uudelleen tätä politiikkaa Euroopan tasolla, niin että sitä sovellettaisiin kaikki samalla tavalla. Toisekseen, uskotteko, että rahoitustuki, operaatiot silloin, kun ne jo suunnataan jäsenvaltioille eikä rahoituslaitoksille, että se pahentaa Espanjan tapaisten maiden julkisen talon tilannetta ja näin ollen se on aivan ristiriitainen ja tekee ulkoisesta yksityisestä velasta julkista velkaa? Eikö pitäisi olla mahdollisuus pääomittaa suoraan rahoituslaitoksia? Sí, muchas gracias, señoría. Eh, voy a intentar contestar. Kiitoksia. Yritän nyt vastata näihin kysymyksiin tässä järjestyksessä, kun ne tulivat. Niin, näistä eläkkeistä te hyvin tiedätte sen, että entinen hallitus teki uudistuksen, jonka mukaan lykättiin eläkeikää 65-67 vuoteen. Mielestäni tämä on uudistus, joka menee hyvään suuntaan, koska näin voidaan taata eläkejärjestelmän kestävyys. Uskon kyllä, että tämä oli oikea valinta ja se on tehtävä selväksi, mitä hallitus nyt tekee ja mitä, sitä, mikä, mitä se tulee tekemään tulevina päivinä ja viikkoina, koska sitä, että toimittaisiin sen asian suhteen, että meillä on vakava ongelma sosiaaliturvajärjestelmässä. Se ei koske niinkään eläkeikää, vaan todellista eläkeikää. Mehän emme ole laillisessa iässä eli 65, vaan pikemminkin 63 vuodessa, joten tehdään ehdotuksia, jotta tämä todellinen eläkeikä lähenisi laillista eläkeikää, joka sitten pikkuhiljaa nousee sosialistihallituksen päätösten mukaisesti. Tässä on erittäin tärkeää, kun muistamme, että yhteiskunnassa elin iän ennusteet nousevat. On tärkeää, että päivitetään näitä parametreja. Tämä liittyy kestävyyteen. Kuten tiedätte, tämä hallitus päivitti eläkkeitä prosentilla tässä harjoituksessa sitten, mitä tulee tähän niin sanottuun pelastusoperaatioon sanon aina tämän saman asian, kun tätä parlamentissa kysytään, se, että EKP ostaa sekundärimarkkinoilta velka, onko tämä pelastusoperaatio, niin kuin te tiedätte, elokuun ja viime vuoden lopun välillä oli jo tällainen pelastusoperaatio, koska EKP osti Espanjan julkista velkaa jälkimarkkinoilta. Sitten näistä suorista rahamarkkinaoperaatiosta OMTstä pari asiaa. Ensinnäkin Espanjan mielestä se on myönteistä, ei niinkään näiden ostojen takia sinänsä, kun todella siis ostetaan jälkimarkkinoilta julkista velkaa, vaan ikään kuin se vahvistaa tärkeimmän rahaliiton instituution linja, nimittäin EKPn sitoumuksen euron tulevaisuuteen. Ja tästä näkökulmasta olemme jo nähneet, millaisia vaikutuksia tällä ilmoituksella on. Epäilykset ovat hälvenneet koskien sitä, että onko euro jäädäkseen vai ei. Sitten nämä maat, joihin nämä epäilyt vaikuttivat, me näissä maissa olemme nähneet, kuinka korot ovat laskeneet. Tästä miel- tässä mielessä olemme sitä mieltä, että EKPn OMT-ohjelma, jonka EKP itse riippumattomasti toi esille, on äärimmäisen hyödyllinen ja myönteinen asia. Ja toistan vielä, se, se hälventää epäilyjä euron tulevaisuudesta. Kuten aikaisemmin sanoin, me, meidän velkakirjamme EUn instituutioissa on niitä, joita käsitellään liiallisena liiämämenettelyssä ja EU-ohjausjakson puitteissa – Uskon, että kaikki ovat suurin piirtein yhtä mieltä siitä, että Espanja tekee sen, mitä sen pitää tehdä täyttääkseen nämä ehdot, jotka johtuvat liiallisen alijäämän menettelystä ja EU-ohjausjaksosta. En usko, että on yhtäkään kansainvälistä instituutiota tai yksityistä tahoa, joka kyseenalaistaisi nämä budjettisopeumukset ja talousuudistukset, joita hallitus on esittänyt. Sitten vielä nämä eurooppalaisemmat kysymykset. Ensinnäkin puhuitte siitä, että mahdollisesti muutettaisiin äh, talous, siis ver, veropolitiikan käyttöä. No, Espanjalla on hyvin tärkeää vähentää julkiset vajetta ja tarvitaan järkevää tie tähän. Muistettava, että meillä oli ensimmäinen prosentti 4,4, sitten 5,3 ja lopulta ollaan 6,3 prosentissa. Meidän on otettava huomioon se, että Espanja on nyt taantumassa ja tässä tilanteessa julkistaloudellisten tavoitteiden on huomioitava myös rakenteelliset ponnistukset julkisesta pelastajien ja tuesta haluaisitte kysyä pankkien pääomittamisesta ja sen vaikutuksesta julkisen velkaan. Tätä ennen haluaisin käsitellä yhden kysymyksen. Espanjan pääomaan lisääminen tulee merkitsemään 3,5 prosenttiyksikköä BKT. Se ei ole siis liiallinen määrä. Ja se on tehty myös hyvissä olosuhteissa. Rahoitusehdot eivät ole ERVVn vai vaan EVMn ehdot. Se on se rahasto, joka tulee olemaan tuolla käytettävissä. Ehdot ovat todella myönteiset Espanjalle muiden maiden osalta – ottaen huomioon se, että pääomatarpeet olivat paljon suurempia BKT nähden. Oli hyvin tärkeää, että pääomitus on suoraa. Espanjan tapauksessa nämä tarpeet, tällaiset eh, vaikutukset eh, BKT-suhteisiin ovat pienemmät, kun todella puhutaan 3,5 prosenttiyksiköstä tuemme pankkiunionia, koska uskomme, että unionin pankkiunionia on erittäin tärkeä askel tuleva unionia ajatellen. Thank you very much. Uh, that took precisely twice as... Se kesti täsmälleen kaksi minuuttia. Kaksinkertaisen mitä piti, koska 3.20 meni äskeisessä. Eli kaksi slottia SED-ryhmälle seuraavaksi. Alde Ramon Tramusa. Thank you very much, Sharon. Señor ministro, buenas tardes y bienvenido. Kiitoksia. Hyvää päivää ja tervetuloa, herra ministeri. Meillä on kolme lyhyttä kysymystä. Olitte hyvin optimistinen eh, komission talousennustusten suhteen. Ne ovat hyvin kielteisiä Espanjan osalta. Kun tulitte 2009, niin, komis, niin tai kun tulin tänne vuonna 2009, on huomannut, että komissio on aina lähempänä totuutta kuin valtiot jos komission oikeassa ennustuksessa vuoteen 2014 asti, pystyykö Espanja maksamaan velkansa vai ajatteletteko velan uudelleen järjestelyjä? Jollakin tavalla toinen kysymys. että Draghi tunnusti tässä salissa, tässä parlamentissa, että nämä kaksi ltr jotka tehtiin viime vuonna, eivät hyödyttäneet eh, sitä, että Espanja saisi lisää pankkivelainaa. Meillä on nyt se tilanne, että myös pankkitalletukset ovat vähentymässä, talletukset ovat karkaamassa. Mitä ajattelette tästä? Sitten te sanoneet mitään. Sitten mitä, mitkä teidän mielestänne ovat ne olosuhteet, jotka johtaisivat pankkien sulkemiseen? Oletteko sitä mieltä, että bankkien pitäisi lopettaa? Kiitoksia. Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyen lyhyesti ja suora, niin kuin tekin, aloitan lopusta. Ei tietenkään pankkia lopeta, se on erittäin tärkeä laitos Espanjan pankkijärjestelmässä omaisuuserojen siirtämisen jälkeen, kun näitä eroja siirretään tähän uuteen raskapankkiin ja kun sen jälkeen sitä pääomitetaan, pankkia tulee olemaan aivan toisenlaisessa vakavaraisuustilanteessa kuin aikaisemmin ja olen vakuuttunut siitä, että kun sillä on se hoito kun on, niin se tulee olemaan merkittävä pankki Espanjassa. Sitten näistä LTROista. Nämähän, tässähän lähinnä viitattiin näiden laitosten rahoituksen puutteesta, maksukykyongelmista. Espanja on tehnyt hyvin selväksi sen, että ongelma ei koskenut niinkään maksukykyä, vaan tiettyjen laitosten vakavaraisuutta, lähinnä niiden laitosten, jotka, jotka olivat Fron valvonnassa Bankia, Catalana Caixa, jonka varmastikin tiedätte, ja Nuova Caixa Galicia sekä Valenssian pankki, Banco de Valencia. Nämä neljä laitosta yhdessä vastaavat noin 90 prosentista pääomaan lisäystä, joita tullaan tekemään tulevina viikkoina. Ja vaikka absoluuttisissa terme, mm, luvuissa pankkia saa eniten, niin suhteellisesti taseeseen nähden, jos laskette nämä, niin huomaatte kyllä, että täällä on toinen laitos, joka saa vielä enemmän tukea suhteessa. Sitten vielä velan uudelleenjärjestelemisestä missään tapauksessa näin ei tehdä. Ei ole millenkäänlaista linkkiä tässä. Ei. Jos BKT kasvaa 0,8 prosentilla, niin ei missään tapauksessa tämä voi vaikuttaa julkiseen vajeeseen kehitykseen. Olen vakuuttunut siitä, että Espanjan hallituksen arvioinnit perustuvat konkreettisiin uudistuksiin ja minun on näin ollen pyrittävä siihen, että hallituksen toiminnalla välitettäisiin kielteinen kehitys ja, ja että päästäisiin tilanteeseen, jossa, jossa näkymät eivät olisi niin kielteisiä BKT-suhteen. Kiitoksia. Vihreiden ryhmä nimissä Romeva. Kiitoksia ministeri. Kun kuuntelen teitä, niin minusta vähän tuntuu siltä, että tässä on meillä hyvä oppilas, joka koittaa perustella toimintaansa opettajalle. Teidän toimennehan ovat enemmän merkelmäisiä kuin Merkel itse. Ja tässä minulla on pari huolta ja pari asiaa, jotka jäivät pois puheistanne. Ensinnäkin te kuvailitte sitä, millaisiin toimiin pitäisi ryhtyä tai mihin on jo ryhdytty tai mihin ollaan ryhtymässä menopuolella. Tulopuolelta meillä on vielä ongelma, joka liittyy julkistalouden vastuuseen. Haluaisin esimerkiksi tietää, miksi emme ehdota suoraa toimintaa näiden sikavien osalta ja petosten osalta Kataluniassa meillä on kaksi miljoonaa köyhää. Ainoastaan Kataluniassa on kaksi miljoonaa köyhää. Luksusautojen myynti on kuitenkin kasvanut 83 prosentilla. Kysymys kuuluu, kuka maksaa nämä toimet? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on myös hyvin suora. Mainitsitte asunto asuntolainan markkinat, Tällä hetkellä suuri tragedia ovat karkoitukset, asunnosta karkoitukset. Tämä näkyy jopa itsemurhina, kuoleman tapauksina. Ainoa toimi, johon voimme ryhtyä tänä päivänä, on se, että nämä asunnosta karkoitukset lopetetaan. Kysymys kuuluu, miten tässä voidaan toimia? Sí, muchas, eh, eh, Kiitoksia, olette aivan oikeassa. Espanjassa julkisen talouden kestävyyden kannalta kyse ei ole niinkään julkisten menojen raskaus, olemme keskiarvon alapuolella Euroopassa, vaan pikemminkin se, että julkisen talouden tulot ovat paljon alhaisemmat kuin muualla Euroopassa. Tämä tietenkin liittyy petoksiin. Hallitus onkin nyt antanut uuden lain joka koskee julkista taloutta ja sosiaalipolitiikkaa, ja hallitus tulee olemaan hyvin tiukka. Petoksen ennaltaehkäisyllä saadaan nyt kerättyä enemmän varoja kuin aikaisemmin. Ja sitten asia, jonka tiedätte aivan yhtä hyvin kuin minäkin, hallitus on, vaikka se ei ole aina ollutkaan helppoa, on ryhtynyt toimiin, joilla on nostettu veroja, on nostettu IRPF, siis henkilöverotusta ja asuntomarkkinaveroja, ALVtä. Olemme ottaneet käyttöön kuusi ympäristöveroa. Hallitus on siis jakanut ponnistukset meno- ja tulopuolen välillä enemmän menopuoliin kuin tulopuoliin tuolla puolelta on äh, kerätty 40 prosenttia säästöistä. Todella yritämme olla mahdollisimman tasapuolisia. Te otitte muka esille tämän häätökysymyksen. Se on erittäin ajankohtainen kysymys Espanjassa. Henkilökohtainen pohdinta tästä, jos teille sopii. Espanjassa tällä hetkellä meillä on noin miljoona tyhjää asuntoa. Tällaisessa tilanteessa hallitus ja valtiovarainministeriö opposition kanssa yhdessä. Tänään iltapäivällä näemme, millaisiin toimiin tässä on täsmälleen ryhdytään. Onkin hyvin tärkeää, että tärkeimmän oppositiopuolueen ja hallituksen välillä on tässä yksimielisyys. On siis ryhtyvä toimiin niin, että yksikään hyvässä tahdossa oleva perhe ei jäisi, ei jäisi ilman kattoa kriisissä. Ja tämä on se kompromissi, johon olemme päätyneet Todella tänään iltapäivällä tekninen valiokunta tekee päätökset, jotka johtavat tähän suuntaan. Meidän on tietenkin pyrittävän välttämään epätoivotut vaikutukset, mutta Espanjan hallituksen ja valtiovarainministerin näkökulmasta on aivan välttämätöntä, on aivan sosiaalinen välttämättömyys, että yksikään perhe, joka toimii hyvässä uskossa, ei, ei, ei jäisi ilman kattoa kriisin takia. Tähän hallituksen toimet kohdistuvat. Um, now for the ECR. EKR-ryhmän nimissä Dirk Epping. Olkaa hyvä. <clears throat> Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen ministeri, en valmistellut kysymystäni espanjaksi, olisin halunnut tehdä niin, joten rikon sääntöä ja kysyn kysymyksen englanniksi. Ja valitettavasti Haluaisin tietää, herra ministeri, enemmän suhteesta bankiirin ja joidenkin espanjalaisten suurten y- yritysten kanssa, kuten Iberia, jolle se on antanut lainoja bankia ja näiden yritysten välillä. Pystyykö, pystytäänkö nämä lainat maksamaan takaisin? Onko muita yhtiöitä, jotka ovat samanlaisessa asemassa, esimerkiksi El Pais, Sanomalehti, että pystyykö se maksamaan takaisin Real Madrid ostaa pelaajia ympäri maailman, pystyykö maksamaan lainansa? Minä en ymmärrä, tunne esimerkiksi jalkapalloa tarpeeksi, mutta saksalaiset edestä luin huolenaiheesta, että se tekisi Euroopan jalkapallosta kilpailukyvyttömän. Sitten kolmanneksi keskinäisyhteys tämän maksukyvyttömän pankkien ja sitten maksukyvyttömien yritysten välillä varsin kaikille. Pankista tulisi vähän, vähän niin kuin kuolemaan tuomittu Eli mikä tässä olisi lopullinen ratkaisu, silloin tulisi näitä pelastuspyyntöjä lisää, jos tämä ei onnistu pankkien suhteen. Vastaan teidän kysymykseenne englanniksi. Te kiinnititte huomiota bankkien tapaukseen. Minun täytyy sanoa, että stressitestien tulosten mukaan – jotka tehtiin Oliver Weimarin toimesta, joka on puolueeton arvioja, osoittavat, että pankkia tarvitsee 24 miljardia lisäpääomaa kaikkien pahimmassa mahdollisessa tapauksessa. Joten hyvin paljon pääomaa tarvetta kyllä on tuon pankin yhteydessä, mutta tämä on hieman anekdootinkin omaista se, että sen jälkeen, kun pankkia oli siirtänyt nämä huonot velat roskapankkiin ja sitten kun se saa kahden vuoden viikon kuluessa pääoma ruiskeen, silloin pankki tulee olemaan terve ja erittäin tervetullut pankki Espanjan pankkinäyttämöllä. Bankian johtoryhmä on täysin riippumaton ja täysin ammattimainen toimissaan. lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysongelmien ratkettua pankkia on erittäin hyvin toimiva ja terve pankki. Sillä on hyvin paljon haarakonttoreita eri puolilla Espanjaa ja tämä ei ole mikään pikkujuttu, ei mikään anekdootti. Pankkia ja Iberia suhde ei tämä ole lainanantaja ja lainan saajan välinen suhde, vaan pikemminkin pankkialla on erittäin merkittävä osuus Iberiasta, yli 20 prosenttia, ja se tulee maksimoimaan tuon omistuksensa arvon Iberiassa. Ja erittäin ammattimaisella tavalla tämäkin tullaan hoitamaan. Um, I haven't got anybody here. GUE-ryhmän puolesta kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa, joten kansanpuolen nimessä puhui Luis de Grandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra de Guindo seuraava parlamenttiin Brysseliin. Melkein asuttekin täällä jo, niin kuin asiaan kuuluu ministerille, joka hoitaa asioita tässä tilanteessa tilan päätöksiä tehdään enemmän Euroopan tasolla kuin kansallisella tasolla. Haluaisin sanoa pari asiaa. On totta, että olisitte voineet sanoa, että tämä Espanjan kriisitilanne ei ole vain tämän hallituksen aikainen, vaan se tulee kauempaa. Politiikassa on kuitenkin hyväksyttävä tosiasiat ja tultava esiin ja otet kannattava vastuu niin kuin olette tehneet. Olette myös elegantteja, kun ette vastaa silloin, kun pyritään syyttämään Bandredia ja, ja, ja, ja, ja, ja kiertämisen Barcelonan kautta. No, joka tapauksessa uskon, että olette täyttämässä niitä päätöksiä hyvin tarkkaan. Niitä toimia olette toteuttamassa, joita Euroopan unioni on tässä vaatinut. Vastaavatko nyt EUn elimet yhtä nopeasti näihin tilanteisiin kuin Espanja Euroopan neuvoston kokous herätti paljon odotuksia. Seuraavassa neuvoston kokouksessa taas odotettiin tuloksia. Tämä menee hyvin hitaasti. Kuitenkin olisi saatava aikaan toimia, jotka toisivat vastapainoa niille uhrauksille, joita Espanjan muut maat ovat tehneet Euroopan pyynnöstä. Herra de Guindos, onko tässä jotakin suhteellisuutta ja vastaavuutta, kun ajatellaan Espanjan äh, tapa, ja Irlannin tai Portugalin äh, tapaisten maiden uhrauksia ja sitten toisaalta Euroopan tason päätösten toivotonta hitautta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra de Grande. Haluaisin nyt vastata tähän ehkä aika tiukasti, mutta Espanjalle talouden elpyminen on hyvin vaikeaa lähes mahdotonta niin kauan kuin epäily Euroopan tulevaisuudesta ei hälvene. Tästä syystä Espanja tietenkin tekee oman tehtävänsä, eli hoitaa oman talouspolitiikkansa. Sitä tietenkin koordinoidaan eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Tämän lisäksi, mitä enemmän sitä parempi se pyrkii tuomaan panoksia tähän yhteisen valuutan hankkeeseen ja päästä eteenpäin ongelmien ja ratkaisemisessa. Kun ajatellaan viime vuosien ongelmia ja euron institutionaalista kudosta, Espanjan hallitus on vakuuttunut siitä, että pankkisektori ja julkistaloudellinen terveys on keskeistä. On siis selvää, että meidän on lisättävä yhdentymistä joka koskee sen rahapolitiikkaa ja julkista talouden politiikkaa ja myös talouspolitiikkaa, joka liittyy muiden kilpailukykyyn. Tämä on hyvin eurooppamielinen, yhdentymiseen pyrkivä lähestymistapa. Yhteisvaluutta merkitsee sitä, että tämän, tätä kautta voitaisiin ratkaista pitkälti Espanjan lyhyen aikavälin ongelmat. Sanoin, että IMFn Mm, mukaan olisi käytettävä tuota valvoja. Puhuttiin 200 prosenttiyksiköstä, mutta tilanne on kuitenkin toinen Ja johtuen euron tulevaisuuden epäilystä. Siksi Espanja tulee toimimaan kahdella rintamalla. Se tulee tekemään kotiläksynsä talouspolitiikan osalta ja toisaalta se tulee tekemään panoksia ja edesauttamaan institutionaalisiin muutoksiin pääsemiseksi. Nämä ovat välttämättömiä, jotta epäilykset euron tulevaisuudesta hälvenevät. I'm going to... Selvä. Nyt puheenvuoron saa vihreän edustajana Philip Lamberts ja sitten sosiaalistiryhmän edustaja saa esittää kysymyksen, koska sosialisti kaksi kysymystä aiheen. Herra ministeri, sopiko teille, että esitän kysymyksen ranskiksi? Te annatte sellaisen mielikuvan, että teillä ei muuta mahdollisuutta toimia kuin kun te toimitte kaikki eivät odota os Espanjalta hyvää todistusta, hyvää kurinlaisuutta budjettiasioissa. Mutta minulla on nyt täysin numerinen kysymys. Mikä teidän arvionne on Espanjan pankkien roskaverosta 40, 60, jopa 100 miljardista, 200 miljardistakin on puhuttu. Joten mikä on lopullinen luku, kuinka paljon uuden pääomittamista tarvitaan, mihinkä lukuihin Espanjan hallitus joutuu nyt turvautumaan. Ja entä sitten kymmenen vuoden sisään, kuinka paljon pank- Espanjan pankkisektorilla tulee tappiota? Sitten toinenkin numeroinen kysymys. IMFn arvio ja, ja komission arvio julkisista menoista suhteessa PKTL. Mikä Espanjan kerroin tässä suhteessa on? Haluaisin myöskin kuulla teidän näkemyksen siitä, kuinka paljon aikaa Espanjassa pystytään toimimaan ilman väkivaltaa, mikäli työttömyysluvut vain kasvat. Entä sitten asuntokysymys? Se, että nyt pitäisi hidastaa asuntomarkkinoiden kehitystä ja sitten kun tätä huomioon, kuinka paljon asuntoja on tyhjillään Espanjassa. Mikäli asunnot pysyvät tyhjillään, ne, me, niiden arvo alenee, ne rapautuvat, heiken, huonontuvat. Eikö pitäisikin pikemminkin varmistaa, että ne, jotka tarvitsevat Espanjassa kotia tai asuntoa, niin myöskin saavat sellaisen? Well, you have asked, uh, three main, three main Kolme pääkysymystä kysyitte. Nuorten tilanne on todella vaikea, sitä ei voi hyväksi. Ja nyt kun ajatellaan Espanjaa, niin olemme keskittyneet espanjalaisten yritysten konsolidoimiseen. Sitten on puhuttu aina näistä määräaikaisista sopimuksista. Niitähän voidaan kutsua työmarkkinoiden ulkopuoliksiksi. ja haluamme tätä muuttaa. Olemme muuttaneetkin työmarkkinareformeidemme avulla ja meillä on se tunne, että tilanne oli, että oli epäoikeudenmukaista keskittää. Ja niin kuin yritykset, niillä olikin tapana tehdä aina kun oli kysyntäpuolen aktiviteettia. Nyt ollaan sitten äh, mukana oli joiden ulkopuolisten välistä eroa saatu pienennettyä. Tilanne oli ihan epäoikeudenmukainen ja oli parempi saada muu, muunlaista joustavuutta espanjalaisiin yrityksiin. Joskus on paljon parempi yrittää riitelyä ja että olisi enemmän niin saada aikaan joustavuutta palkkioissa. Se on se tavoite työmarkkinareformissa, joka meillä, joka Espanjassa on hyväksytty. Espanjan hallituksen näkökulmasta nuorisotyöttömyys on päätavoite pienentää jotta voidaan sosiaalista tilannetta parantaa. Espanjassa 50 prosenttia nuorisotyöttömyyttä. Nuorten työttömyystilanne, niin jos otetaan huomioon, niin ei pystytä edistymään so- sosiaalisen kohesion mielessä lähitulevaisuudessa tai hoideta. Eli uudet sopimukset, duaalikon sopimukset nuorille ihmisille – tästä, jota voitaisiin yhdistää pelkästään työ, myöskin ihmispääoma, ihmisresurssit nuorilta ihmisiltä, niin siinä yritetään yhdistää ihmisten koulutus työhön. koska nuorista ihmisistä Espanjassa on tietty prosenttimäärä, joka ei ole pelkästään työelämän ulkopuolella, vaan myös työvoiman ulkopuolella. Se on vieläkin pahempi. Sitten tämä kerroin asia, multiplikaattori. Se on saanut paljon huomiota. Viime kuukausien aikana on nähty, IMFn johtopäätöskin tämä on, että tämä finanssikerroin on tiukempi kuin mitä 3-5 kuukautta sitten vielä ennustettiin ja finanssitiukentamisen vaikutus on syvempi kuin mitä oletettiin aiemmin, ja tämä täytyy ottaa huomioon. Sen vuoksi olemme sitä mieltä, että on hyvin tärkeää pitää mielessä ei pelkästään nimelliset konsolidaatiopyrkimykset, vaan mitä voitaisiin kutsua rakenteellisiksi finanssikonsolidaatiopyrkimyksiksi. Täytyy ottaa liiketoimintasyklin sykli huomioon ja sitten ottaa huomioon ei pelkästään nimellinen pienentäminen, vaan myös rakenteellisessa mielessä pajan pienentäminen ja komissio ottaakin tämän huomioon. Sitten nämä tappiot. Stressitesti, joka suoritettiin, Oliver Maimont. Otin taholta se on julkinen. Espanjan keskuspankki on sen ja talousministeri julkaissut ja voit Eh, analysoida eh, tappioarviot ja hypoteesit ja se on varovainen arvio. Mutta se, mitä voin kertoa teille, tätä usein ylen katsotaan, niin haluaisin sanoa, että kriisin alusta lähtien ja huolimatta siitä, että Espanjassa lähdettiin toimiin vähän myöhään, Espanjan pankkien toiminta on ollut hyvin laajaa, 20 prosenttia PKT, ja sitten kun tuli tämä kiinteistökriisi, niin sekin täytyy ottaa huomioon. Ja, mutta tämä voi antaa sitten äh, ajatuksen näiden toimien laajuudesta. Ja tämä pääomaruiske, 3,5 prosenttia PKT, suuri, suuri määrä. kun seitsemän kuukautta sitten vielä ennustettiin, niin sitäkin suurempi se on. Ja Ja kun yritetään analysoida pankkialan tilannetta Espanjassa, niin siinä täytyy tehdä hyvin selväksi, että tilanne oli parempi kuin mitä odotettiin olevan. Um, now for the S&D. S&D-ryhmän nimissä puhunut Ani Podimaatta. Thank you, Sharon. Kiitos Sharon, kiitos arvon ministeri erittäin yksityiskohtaisesta ja tyhjentävästä avauspuheenvuorosta puhun hieman eri näkövinkkelistä kuin aiemmat puhujat ja haluaisin tunnustaa teille, että samalla kun te puhuitte puheen alkuosan yhteydessä, käännyin naapurini Antolinin puoleen ja sanoin hänelle, että minulla on sellainen tunne, että minä kuuntelen tässä Kreikan valtionvarainministeriä. En siksi, että tilanne on millään tavalla vertailukelpainen Espanjan ja Kreikan välillä, vain siksi, että tämä poliittinen miksi kun tarkastellaan menopuolta ja nostetaan veroja ja kaikkea muuta, niin tässä käytetään käytännössä samaa reseptiä kuin Kreikassa. Mutta palatakseni herra Sanchez Creseidon kysymykseen, tiedän, että yksikään maa ei voi noin vain muuttaa politiikkaansa, mutta eikö Euroopan tasolla pitäisi muuttaa politiikkaa, yritän tasapainottaa poliittisia toimia, koska te itse mainitsitte, että lama, joka tällä hetkellä runtelee Eurooppaa, ei ole syntynyt sattumalla, vaan lama on syntynyt erittäin tiukasta politiikasta ja rajoittavasta politiikasta, jota on käyttöön eri puolilla Eurooppaa. Tämän lisäksi te itse, herra ministeri, tunnustitte sen, että Espanjan korkeita työttömyyslukuja ei voi hyväksyä ja että tarvitaan yhteiskunnallista ja makrotaloudellista tasapainoa. Epätasapainon tulosta on se, että oikeastaan ei ole liikkumaan varaa, jotta voitaisiin tukea Espanjan taloutta. Oletteko samaa mieltä tästä minun kanssani? Tämä oli yksi kysymys. Ja toinen kysymys. Mitä EU ja EU-mekanismit voisivat tehdä auttaakseen Espanjaa, jotta sen talous saadaan jälleen jaloilleen? Well, um, first of all, I'm not going to make any... So- Ennen kaikkea en aio verrata Espanjaa mihinkään muuhun maahan, koska mielestäni se olisi täysin puolueellista, jos näin sopii sanoa. Olisin tietysti taipuvainen olemaan Espanjan talouden puolella. Mutta se mitä voin sanoa ja mitä haluan painottaa, talon, Espanjan talous on kilpailukykyinen. Tätä olen yrittänyt painottaa ja ottaa esille alustuksessani. Tänä vuonna ollaan aika lähellä tasapainoista ulkoista tilannetta, mutta myös aiemmin on ollut tasissa ongelmia. Kolme niitä on äh, päätasetta. Ensimmäinen suuntautuu yksityissektorille, sitten tämä kiinteistökupla ja sitten kilpailukyvyn menetys, joka on kasaantunut 2008 vuodesta lähtien. Nämä kolme osatekijää plus työmarkkinasääntely, joka antoi, tai toi esille nämä ongelmat, jotka joista nyt kärsimme. Joten lähestymistapa eh, Espanjan hallituksessa on yrittää korjata ja parantaa nämä, puuttua näihin epätasapainotiloihin. Se, mitä teemme, yritämme korjata pankkialan tilanteen niin, että avoimuutta ja selkeyttä, myöskin uudelleen rakennemuutokset ja konsolidointi, jotta voidaan alkaa uudelleen pääomien virtaus reaalitalouteen tulevaisuudessa. Ja toiseksi, mitä yritämme tehdä, on uudistaa työmarkkinasäännökset, joilla oli negatiivinen vaikutus tilanteeseen. Työvoiman tilanteeseen Espanjassa, erityisesti nuorten ihmisten osalta, kuten olen sanonutkin. Ja sitten viimeiseksi yritetään ryhtyä toimiin, joilla voidaan tukea keskipitkällä aikavälillä kasvua. Byrokratian purkaminen, kilpailun aikaansaaminen ja sitten näiden rakenteiden muuttaminen, jotka ovat estäneet kasvua. Ja finanssipolitiikasta täytyy sanoa, että vajeen pienentäminen on välttämätöntä. Se on täysin tarpeellista. Se täytyy tehdä, mutta se täytyy tehdä, sanotaan nyt, järkevää tietä myöten. Ja nyt äh, melkein kaikki on vakuuttuneita, että finanssitiukentaminen ei johda mihinkään sinänsä. Se on tärkeä keskipitkä aikavälin osatekijä ja mielestäni meidän, me olemme täysin vakuuttuneita, että meidän pitäisi olla täysin vakuuttuneita, että keskipitkällä aikavälillä tarvitaan moitteettomat julkiset, julkinen talous. Ja se täytyy saada hallintaan. Ja se täytyy tehdä. Se on välttämätöntä, kuten sanoin. Mutta se täytyy tehdä järkevää, järkevällä tavalla ja sellaisessa tempossa, joka ei luo reaalitalouden kannalta lisää ongelmia. Kaikki varmaan Euroopan parlamentissa ovat samalla linjalla tässä mielessä. Uh, thank you now for the EPP. Kiitoksia. Uh, uh, edustaja Feo seuraavaksi kansanpuolen nimissä, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor ministro. Vou falar en... Kiitoksia, herra ministeri. Minä aion puhua nyt Portugalia. Jotta muistetaan, että Iberian niemimaalla on enemmän kuin yksi maa. Tiedän että tämä helpottaa myöskin ymmärtämistä. Herra ministeri, ymmärrän kyllä, mitä te ajatte takaa ja tiedän, mitä Espanjassa on tapahtunut ja mitä siellä on menillään. Mikäli vertaan Espanjan tilannetta oman maani tilanteeseen, yhtymäkohtia on moniakin. Meidän täytyy ymmärtää, että nämä vakauttamistoimet saattavat hidastaa myöskin talouden kasvua. Kuinka voidaan ratkaista esimerkiksi työttömyysongelma? Työttömyyshän rehottaa ja kasvaa hyvin nopeasti kummassakin maassa. Kysyisinkin teiltä, oletteko se samaa mieltä siitä, että yksi johtopäätöksistä, joka voitaisiin tehdä ja jonka IMFkin hiljattain teki tilanteesta, on se, että ne valtiot, jotka tällä hetkellä ovat vaikeuksissa, vaikeassa tilanteessa, kun niiden saattaa olla vaikea saada aikaan kasvua tulevaisuudessa ja että näiden kannalta on tärkeää tarkastella näiden maiden korkotasoa ja korkotasoa täytyy saada laskettua, jotta maat voivat toimia paremmin paremmissa rahoituksellisissa olosuhteissa, koska muutoin saattaa olla erityyppisiä kasvu näkymiä näkyy on ilmenemässä eri puolille. Entä sitten budjettiunioni, jota ollaan luomassa? Oletteko te samaa mieltä komissaarin kanssa tästä asiasta? Komissaarihan haluaisi veto-oikeuden kansallisiin talousarvioihin. Kiitoksia paljon. Toivottavasti voitte vastata nyt espanjaksi, niin sitten minä ainakin ymmärrän, mitä te sanotte. Eh, Kiitoksia korkotasosta jo tuossa puhuinkin aikaisemmin Espanjan osalta. IMF ja muiden laskelmien mukaan maksamme ylimääräistä spreadia kor- koroissamme. Tällä hetkellä puhutaan 200 peruspisteestä. Tämä on tilanne, jonka EKP on tunnustanut, kun se pani pöydälle OMT-suunnitelman Eli täällä markkinapaikoilla oli häiriöitä ja tämä vaikeutti rahapolitiikan siirtymämekanismia. Tämä on todellisuus. Esimerkinomaiseksi siis olemme laskeneet, että sadan peruspisteen lasku korkokäyrissä Espanjassa aiheuttaisi kasvun laskemisen bekotesta puolella prosentilla – Joten reaalitalous on todella herkkä tietenkin korko tasoille. Tämä on elintärkeä, keskeinen asia ja tämä liittyy juuri siihen, että voitaisiin hälventää nämä epäilyt euron tulevaisuuden kannalta EKPn mukaan. Tämä on todella riski, joka vaikuttaa euro, euron tulevaisuuteen, joten mitä tulee euron institutionaaliseen puitteisiin niiden perääntäminen on hyvin tärkeää meille. Sitten tämä toinen kysymys, johon viittasitte, eli tämä superkomissaari kysymys. Käsittääkseni on sanottava, että Espanja kannattaa julkisen talouden vakauttamista, fiskaalista unionia – Euroopassa, mutta tästä superkomissaariosta, tästä olen puhunut parlamentissakin. Tähän liittyy toinen sana, nimittäin tiilivelvollisuus, accountability. Se on hyvin tärkeä. Meidän kaikkien on muistettava se, että mitä enemmän yhdellä taholla on valtaa, sitä enemmän siihen on kohdistettava valvontaa. Tämä on tasapaino, johon on pyrittävä tulevina viikkoina. Thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon. Pysymme edelleenkin Portugalissa. Seuraavan kysymys esittää nimittäin Elisa Ferreira. Elisa, ole hyvä. Como o orador que me precedeu, vou falar em português, mas pode-me responder em castelhano. Kiitoksia. Puhun portugalia, että varmaan voitte vastata espanjaksi minulle siinä mitään ongelmaa. Kiitoksia, että tulitte tänne. Kysymys. Mitkä tarkalleen ottavat riskit, jotka liittyvät kasvun alkamiseen Espanjan taloudessa ja työ, työpaikkojen luomisessa? Ymmärrättekö, herra ministeri, että kaikki maat odottavat kasvun alkavan viennistä. Jos kaikki toteuttavat samalla politiikkaa, niin kuka tämä vienti, vientävät tuotteet ostavat? Sitten ette puhunut toiseksi investoinneista vielä. Kasvu vaatii investointeja, eikö niin? Ja Espanjan osalta rakennerahastot täytyy olla tärkeässä asemassa. Tällä hetkellä työstämme rahoitusnäkymiä 2014 alkaen. Mikä on Espanjan kanta näiden varojen yleiseen tasoon ja toiseksi, hyväksyykö Espanja, hyväksyykö se nämä makrotaloudelliset, makrotaloudellisen ehdollisuuden, eli ne maat, jotka käyttävät yhteisön varoja ja rahastoja, ja jos ne sitten eivät täytä makrotaloudellisia vajetavoitteita, niin niiden osuutta voidaan leikata tällaisena ylimääräisenä rangaistuksena. Sopiiko tämä Espanjalle? En primer lugar, en relación con el tiempo... Ensinnäkin talouskasvuun ja työllisyyteen liittyvistä riskeistä Espanjassa sanoin jo aikaisemminkin, että uskon, että tässä vaiheessa Espanjassa samoin kuin muutkin reuna-alueilla olevat maat, joita voidaan pitää haavoittuvina euroalueella. Nämä maat tarvitsevat rahoitusehtojen normaalisointumista. Sanoin aikaisemminkin, että Espanjan valtio on onnistunut rahoittamaan itsensä sataprosenttisesti tänä vuonna, mutta sanoin myös, että ei voi olla niin, että pk, espanjalaisten pk-yritysten rahoituskustannukset ovat paljon suurempia kuin muualla Euroopassa olevien pk-yritysten kustannukset, joilla ei ole näitä haavoittuvuuskysymyksiä, koska tämä johtaa kilpailukyvyn eh, vääristymiseen ja tämä liittyy BKTn arviointiin tilanteessa, jossa pääomavirrat on uudelleen kansallistettu rahaunionissa – Olemme tilanteessa, jossa rahapolitiikka ei ole enää yhteistä rahapolitiikkaa. Raha, korko, EKPn korkopäätökset eivät toimi samalla tavalla noissa rahaliiton vahvoissa maissa kuin periferiassa, ja tämä on poistettava tärkein vaara, jonka nyt näen Espanjan kasvullaan, kasvuun ja työttömyyteen kohdistuen on juuri tämä, että poistettaisiin nämä korkoerot. Ne tuovat kilpailukyky vääristymiä mukaan. Puhuitte infrastruktuuriinvestoinneista. Kuten tiedätte, Espanja on ollut nettosaaja monien vuosien aikana. Uskon, että olemme käyttäneet rahoja hyvin, kun katsotte Espanjan infrastruktuureja ja näette, että ne ovat käytettävissä. Se on nyt vipu, jonka avulla voimme palata talouskasvun tielle, mutta tulevaisuudessa investointeja on saatava keskeisesti muualta. Espanjassa infrastruktuuri on nyt hyvä, mutta meillä tärkein sijoitus äh, kohde oli rakennusala ja tämän tilanteen on muututtava. Se ei merkitse, että äh, olisimme nyt tilanteessa, jossa aikaisemmin niin 50-60 tuhatta äh, asuntoa on vuodessa aikaisemmin, niin täällä on kymmenen kertaa enemmän. Meidän on palattava järkevälle rakentamisen tasolle, ei menneisyyden tasolle, mutta ei myöskään tälle nykyiselle tasolle. Haluamme tulevaisuudessa investointeja niin, että ne kohdistuvat lähinnä PK-yrityksiin, investointeja kapasiteettiin, tietoon, teknologiaan. Tämä on tulevaisuuden tie. Sitten mainitsitte viennin. Olen pahoillani, kun joudun sanomaan, että kilpailukykypeli ei ole mikään nollapeli. Kaikki voivat voittaa kilpailukyvyssä, kaikki voivat voittaa, kun vientiä lisätään, koska yksien viennit ovat toisien tuontia, mutta yhdet viennit aiheuttavat toimintaa toisessa maassa ja tämä taas e, kohentaa ne vientiä. Meidän ei pidä ajatella tätä nollapelinä. Uskon, että monissa maissa on parannettava kilpailukykyä. Espanjan tilanne on ilmiselvä. Uskon, että tähän suuntaan olemme mennessä, mutta tämän ei pidä koitua toisten maiden, vahingo, maiden vahingoksi. Sitten rahoitusnäkymistä Espanja on tilanteessa, jossa, kuten tiedämme, se on siirtymässä nettomaksajasta net, nettosaajasta nettomaksujaksi. Uskomme, että sekä kohesio että maatalouspolitiikassa niillä on oltava rooli tulevaisuudessa ja rahoittumisnäkymissä. Mm, tilanne on se, että olemme säästölinjalla kansallisella tasolla, tulemme olemaan säästölinjalla myös yhteisen budjetissa, mutta on muistettava, että e Etelä-Euroopassa ollaan kriisissä. Koheesio ja maatalouspolitiikka ovat merkittävässä asemassa, kun määritellään rahoitusnäkymien tulevaisuutta. Thank you very much. Uh, no other... Kiitos paljon. Muita kysymyksen esittäjiä ei olekaan niin Vai onko teillä jotakin lisättävää mahdollisesti? Oletteko sanoa vielä jotakin? Uh, you know, you... Te esititte kysymyksen ja pyydän anteeksi, että jätin sen huomiota vastausten yhteydessä. Tämä koski tyhjiä asuntoja Espanjassa. Hinnoissa on tapahtunut hyvinkin paljon laskua asuntomarkkinoilla Espanjassa. Ja toivon, että kun luemme tämän roskapankkijärjestelmän, tämä prosessi saadaan nopeutettua ja kuilu saadaan kurottua umpeen markkinahintojen ja toisaalta niiden hintojen välillä, joita joillakin kiinteistömarkkinoiden sektorilla pyydetään. Joillakin alueilla on jo nähty merkittävää hintojen laskua ja on suuria paineita poistaa taiset markkinoita. Tietystikin tämä vaikuttaa väestöön, ihmisten asumisolosuhteisiin ja kokonaistilanteisiin, joten meidän täytyy nyt tarkastella sitä, kuinka hintoja saadaan alas ja asunnot ovat huokeampia ja samanaikaisesti täytyy varmistaa, että Kiinan lainoja on saatavilla niin, että kansalaisten on helpompi, varsinkin nuorten on helpompi hankkia itse oma asuntonsa. I do have... Odota nyt, hyvä ihminen, Filip. Täällä on toinenkin kysymyksen esittäjä. Hän pyysi puheenvuoron aiemmin kuin sinä. Herra Guerreiro. Anteeksi, minä ilmeisesti nä- katson täällä hieman kierroon tänään. Kiitoksia, herra Digin, jos liityn niihin, jotka ovat kiittäneet läsnäolostanne tänään, tänä iltapäivänä. Haluaisin kiittää myös näistä tiedoista. Nyt haluaisin puhua työttömyydestä. Lokakuuntiin luvut olivat huonoja kun nämä luvut tulivat tietoon, te ja hallitus olette todenneet, että tämä uutinen ei ole niin huono nimittäin siinä mielessä, että työttömyys keskittyy julkiselle sektorille, mutta minun mielestä tämä on kaksinkertaisesti huono uutinen, koska tämähän on seurausta säästöpolitiikasta, jota julkisessa hallinnossa on toteutettu, ja toisekseen, koska toimet kohdistuvat juuri niihin palveluihin, joita kansalaiset tarvitsevat, tarvitsevat koulutus, terveydenhuolto, sosiaaliturva, kaikkeen tähän se on kohdistunut. Nyt ollaan julkisia hallintoja uudistamassa luultavastikin. Tarkoituksena on, että niistä yhdessä sovitaan. Uskotteko, että työmarkkinaosapuolten välisellä vuoropuhelulla voitaisiin välttää tällainen romahdus edelleen. En epäile ministerin henkilökohtaisia kykyjä. Puhuitte, niin haluaisin viitata Antolin Persedon kysymyksen. Hän on Galisiasta ja silti hän teki tämän kysymyksen hyvin täsmällisesti. Ja kysymys kuului näin, että kun tiedämme marraskuun inflaatioluvut, luvut, tuleeko hallitus päivittämään eläkkeet niin, että voitaisiin kompensoida nämä menetykset, jotka on aiheutuneet yhden prosentin eh, lisäyksestä tänä vuonna. Siis elinkustannuksissa eh, on tapahtunut lisäystä marraskuussa, kuten tiedät. Niin, aloitan lopusta eläkkeitä on päivitetty prosentilla. Ja kuten tiedätte, meidän pitäisi vielä saada tietomme marraskuun inflaatioluku. Tällä hetkellä on olemassa voimassa oleva lainsäädäntöä tästä asiasta. Käsittääkseni niin osittain kyllä vastasin teille. Olen paljon enemmän kiinnostunut eläkejärjestelmän keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyydestä. Ja se on asia, jossa tarvitaan tukea portaittain on päästävä siihen, että todellinen eläkeikä on lähempänä laillista eläkeikää. Ja todella, todella tämä, on, tämä on tärkeintä, että meidän on kohdistettava kaikki ponnistukset siihen, että todellinen eläkeikä lähenee laillista eläkeikää 50 vuoden kuluessa sitten tietenkin kaikki työttömyysluvut ovat huonoja, ovat ne sitten yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tämä on todellisuus, josta olemme kaikki yhtä mieltä, mutta jos nyt katsotaan nämä kaksi viimeistä neljännes, vuosi neljännestä, kaksi viimeisintä kertomusta, siis viimeiseltä puolelta vuodelta – niin on sanottava, että yksityisellä sektorilla tietty vakautumista on tapahtunut, mutta julkisella sektorilla johtuen näistä julkisen talouden tervehdyttämistoimista työttömyys lisääntyy. Mistä on kysymys? Kysymys on lähinnä siitä, että julkista hallintoa on järkeistettävä. Espanjassa olemme tästä yhtä mieltä kaikki. Kaikki nämä palvelut, joissa on päällekkäisyyksiä, mitä sivuttavaa on myös nimittäin saatava päästävä eroon julkisen talouden alijäämistä. Usein esitän seuraavan esimerkin. Kuten hyvin tiedätte, vuonna 2007 meillä oli 2 prosentin ylijäämä ja julkinen velka oli alle 40 prosenttia. Vuonna 2009 julkinen velka oli 11 prosenttia ja yli 20 peruspistettä tuli lisää tuohon velkaan. Tiedättekö, kuinka työttömyysluvut kehittyivät vuodesta 2007 vuoteen 2009? ne nousi työttömyys nousi, nousi kahdeksasta yli 20 prosenttiin. Tällä haluan sanoa, että on aivan selvää, että julkisen talouden rahoitus ei aina ole ratkaisu työttömyydelle, koska muuten meillä olisi aina yhä korkeampi vaje ja tässä on rahoitusongelma. Haluan, että toimimme järkevästi sopivan tahtiin niin, että jo, että vaje saadaan pienenemään, koska muuten vaikutukset tulevat olevan hyvin syvällisiä. Thank you. I, sorry, I, I forgot. I... Kiitoksia. Meillä, minulla on yksi pieni kysymys, eh, johon haluaisin lopettaa, ja se koskee voittoja joukkovelkakirjojen ostosta, joita keskuspankki tekee. Ja ymmärsin, että voitot piti jakaa uudelleen takaisin keskus kansalliselle keskuspankeille. Tämä tietysti tehtäisiin normaalien avaimien sopusannassa niiden kanssa, ei niin, että Espanja voitu takaisin Espanjaan, vaan oli eräänlainen her- herrasmiessopimus. No eikö se olisikin herrasmiehiä, jos keskuspankista puhutaan, että raha sitten uudelleen palautettaisiin kotimaahansa. UK esimerkiksi on 35 miljardia jotka hallitus äh, nyt voisi saada takaisin keskuspankkeilta ja painosta Yhdysvalloista no, on asia vähän monimutkaisempaa. Mutta mietin, että keskuspankit, niin äh, ovatko ne tehneet mitään tällaista uudelleen jakamista takaisin maahan, joka on koron maksanut alun perin, koska äh, Espanjalla tässä intressi olisi, mutta niin varmaan muillakin ei ole vielä tänne ei ole tapahtunut, mutta kun nyt talousministerit kokoontuvat, niin voitaisiinko muistuttaa? Olemme tietysti tarkkailleet tilannetta tarkasti ja tietysti on, Kreikasta on tänään tärkeä keskustelu. Olin vähän yllättynyt. UK on tapauksessa keskuspankki, sillä hän on tietysti suuri voitto. Hyvät uutiset tietysti tässä. Olen täysin vakuuttunut, että jos lopuksi jos teidät valitaan Englannin keskuspankin johtajaksi, niin te varmaan käytätte oikein hyvin nämä yllättävät voitot ja No tässä kuitenkin tällä välin yritämme käyttää parhaalla tavalla nämä voitot, joita olemme harkinneet koskien tiettyjä maita tietyissä erityistilanteissa. Thank you very much. Kiitos kovasti. Toivon kyllä, että raha päätyy sinne, minne se on, sen on ajateltu päätyvän euroalueen sisällä. UK on osaltaan varmaankin päätetty asiasta ilman, että minä tein interventiota. Kiitos kovasti ja kiitos ajastanne.

Okei, colleagues, can I... Hyvät kollegat, voinko nyt pyytää teitä istuutumaan? Meillä on kaksi erittäin tärkeää asiaa, joista haluamme keskustella komissaarin kanssa. Nämä ovat tärkeitä asioita sekä tilastollisesti että muutoinkin. Me puhumme tällä hetkellä sekä kansallisista että alueellisista tileistä ja esittelijämme, joka vastaa tilastokysymyksistä myöskin paikalla. Ja otan vastaan kysymyksestä, kun komissaari on puhunut. Komissaari aikoo puhua ensin verotuksesta ja verotuskysymys tietystikin on tärkeä talouden kannalta, mutta siitä on tuossa myöskin erittäin tärkeä poliittinen kuuma peruna, kun otetaan huomioon 11 jäsenvaltion päätössä ottaa käyttöön finanssitransaktion vero tai hyväksyä tämä ajatus. Meillä on suuri ongelma, joka veron veronkiertoon, veropetoksiin ja komission omassa työohjelmassakin on tähän liittyviä seikkoja. Meidän valiokuntamme tarkastaa näitä seikkoja. Pidemmittä puhetta annan teille nyt puheenvuoron ja sitten tämän jälkeen teille esitän kysymyksiä. Thank you for this uh, kind introduction. Kiitos ystävällisestä alustuksesta, arvojäsenet. Melkein vuosi sitten puhuin teille sen jälkeen, kun sain vastuulleni komissiossa tilastot. Nyt on oikein hyvä hetki tehdä yhteenvetoa saavutusta edistyksestä ja katsoa tuleviin haasteisiin tilastoalalla. Komissio pyrkii tavoitteeseen rakentaa oik- aidon eurooppalaisen tilastointijärjestelmän, joka olisi riippumaton, vahva ja tehokas ja saisi tuotettua korkealaatuisia eurooppalaisia tilastoja. Sen jälkeen kun 23. marraskuuta viime vuonna tapasimme, niin komissio on toimeenpannut monia aloitteita. Esittelen ne nyt teille. Erityisesti olemme edistyneet siinä, kun olemme parantaneet luotettavuutta ja uskottavuutta tilastoissa. Lyhyesti mainitsisin nämä tärkeät lainsäädäntöaskeleet. Ensinnäkin komissio hyväksyi ehdotuksen siihen, että muutetaan asetusta eurooppalaisista tilastoista komissio on vakuuttunut, että uskottavuus tilastoissa Euroopan tasolla ei voi olla varmistettu ilman rohkeita uudistuksia tilastohallinnoinnin alalla sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Olen kovin tyytyväinen, että parlamentti on samaa tästä asiasta. Tämä tuli selväksi jo päätöslauselmassa, jonka parlamentti hyväksyi laatun hallinnasta tilastoille, joka hyväksyttiin 30, 13. maaliskuuta. Tukea voi myös saada Skikluunan mietinnöstä, josta tämä valiokunta keskusteli viime viikolla. Erityisesti voin painottaa sitä, että tilivelvollisuus on parantunut tilastolaitosten piirissä ja myöskin tilintarkastusviranomaisten piirissä. Jatkuvaa tukea tarvitaan nyt erityisesti, kun ajatellaan keskusteluja Euroopasta tilastoasetuksesta neuvoston kanssa. Jäsenvaltiot ovat vastahakoisia hyväksymään muutoksia niihin nykyisiin kansainvälisiin järjestelyihin. Erityisesti tämä koskee ammatillista riippumattomuutta tilastoviranomaisille ja niiden koordinoivaa roolia, kun ajatellaan vastaavia tilastojärjestelmiä. Useimmissa maissa nämä näkökohdat eivät aiheuta ongelmia, niin täytyy kuitenkin varmistaa, että samat standardit pätevät kaikissa tilastojärjestelmissä Euroopassa. Tämä tavoite voidaan saavuttaa vain niin, että nämä standardit laitetaan lakiin. Kansalliset erityispiirteet niin ovat sellaisia, joiden ei pitäisi estää tämän tavoitteen saavuttamista. Sen lisäksi tarvitaan myös äh, sitoutumusta tilastojen luotettavuuteen, jonka kaikki hallitukset äh, toteuttavat, ja kirjoittavat, jotta voidaan tehdä ne tietoisiksi yhteisestä vastuusta virallisista tilastoista. Toiseksi Euroopan tasolla äskettäin hyväksytty komission päätös Eurostatista vahventaa ammatillista riippumattomuutta Eurostatissa ja sen koordinointiroolia komission sisällä. Sovellamme itseemme samoja standardeja kuin niitä, joita odotamme jäsenvaltioilta. Samaan aikaan tämä päätös vastaa jo monissa aspekteissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia Eurostat-raportista ja ISS, joka julkaistiin syyskuussa. Uusi päätös Eurostatista myöskin ottaa huomioon komission sitoumuksen luottamuksellisuuteen tilastoissa. Tällä tavalla olemme asettaneet hyvän esimerkin jäsenvaltioille, jotta ne voivat kansallisissa sitoumuksissa noudattaa tätä linjaa seurata perässä, jota ne ovat vastahaikaisia tekemään tällä hetkellä. Ei ole aikaa enää tuhlattavaksi. Euroopan tilastot tarvitsevat sitä, että tilastotekijät ovat poliittisesta välintulosta riippumattomia. Euroopan parlamentti on tästä samaa mieltä ja, ja komissio on myös samaa mieltä. Jäsenvaltioiden täytyy nyt päästä samaan ymmärrykseen. Meidän täytyy varmistaa ammatillinen riippumattomuus tilastoelimiensä parissa, vaikka se vaatisikin muutoksia niiden sisäiseen organisointiin tai jopa lainsäädäntöpuitteisiin. Komissio jatkaa tämän viestin välittämistä neuvostolle Toivon, että tämä heijastuu huomisen ECOFINin johtopäätöksissä. Kolmanneksi delegoitu päätös tutkimuksista ja sakoista tilastomanipulaation liittyen tulee voimaan pian. Komissio nyt pystyy sitten käyttämään koko voimansa, joka se, jonka se on saanut lainsäätäjältä tilasto taloustilastoissa. Sillä on sitten laillinen oikeus tehdä tutkimuksia jäsenvaltioissa, kun on äh, vahvoja viitteitä siihen, että tilastoja on manipuloitu. Eurostat on myöskin vahventanut yhteistyötään ylimpien tilintarkastuselinten kanssa Euroopassa. Se auttaa maksimoimaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden näissä, äh, kun tarkistetaan tietojen laatua 2011 marraskuun jälkeen komissio on nyt sitten valmistelemassa kehyksiä talousindikaattoreille ja lainsäädäntöehdotus, siis että varmistetaan, että nämä proseduurit ovat paikallaan ja lain, laatuvalvonta on paikallaan. Se nyt jätetään sitten aika pian. Arvoisat jäsenet, me kaikki tiedämme, että nykyinen poliittinen ja finanssi-ilmapiiri on ei ole suotu sille, että, että uudistukset vaativat lisää resursseja, mutta erityisesti nyt tarvitaan uskottavia, ajankohtaisia ja tarkkoja tilastoja yhteiseen koordinaatioon. Kerro lyhyesti hankkeista ja aloitteista, joihin ryhdytään komission taholla nyt tulevina vuosina. Ensinnäkin komissio on päättäväinen siinä, että edelleen optimoidaan tilastojen laatua. Tästä syystä vertaisarviointien toinen kierros, joka koskee äh, käytäntöohjeiden noudattamista, siihen lähdetään ISSS. Nykytilanne arvioin siis uudelleen tällä tavalla ja tarvittavat toimet kaikkien toimijoiden ohalla kohdalla yksilöidään. Paljon huomiota kiinnitetään myöskin tietojen laatuun, painottaen liiallista vajetta ja makroekonomista epätasapainotilaa komissio jatkaa sitä, että soveltaa kaikkia valtaoikeuksia aina kun tarpeen. Myöskin pitkäaikavälin ratkaisuja voitaisiin ehdottaa, erityisesti kun ajatellaan eurooppalaisten standardien toteuttamista myöskin suoriteperustaiseen julkisen halkinnon äh, tilinpitoon. Se lisäisi luotettavuutta kautta Euroopan. Toiseksi, ja jatkan sitä, että mm, kun ajatellaan 2009 tiedonantoa komission taholta tuotantometodeille, tilastoille, sitä jatketaan eteenpäin. Tämän innovatiivinen konseptin eh, eteenpäin vieminen nyt sitten eh, on pilottihanke ja multilateraalisten konsultaatioiden vaiheen lopussa. Seuraavaksi komissio sitten vaiheittain tekee lainsäädäntöehdotuksia, jossa luodaan pohjaa operatiiviselle kehykselle uudelle tavalle kerätä, säilyttää ja levittää eurooppalaisia tilastoja. Uskon, että keskipitkällä aikavälillä tämä tilanne tulee realiteetiksi ja myöskin arkipäivän rutiiniksi. Eurooppalainen tilasto-ohjelma vuosille 2013-2017, jota komissio ehdottaa, on täysin johdonmukainen tämän vision kanssa. Sen toimeenpano on haaste molemmille sekä komissiolle että jäsenvaltioille. Kuitenkin ei voi olla edistystä ilman pyrkimyksiä. Olemme sitoutuneet vastaamaan haasteisiin, joita kohtaamme nopeasti ja johdonmukaisesti ja sellaisilla toimilla. Lopuksi haluaisin panna merkille, että tilastojen rooli on valtavasti muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Viralliset tilastot eivät ole pelkästään pohja strategiselle suunnittelulle ja politiikkaohjaukselle. Masterikin kirjasta alkaen tilastoista on tullut sellainen, jota on pidetty viitearvoina maille ja niiden taloudellisessa suoriutumiselle. Sen jälkeen yhä enemmän politiikkakynnyksiä ja tavoiteasettelua on perustettu tilastotuloksiin. Kun otetaan huomioon dynamiikka nykyisillä finanssimarkkinoilla, niin tilastotiedot voivat muuttaa sitä, miten huomioidaan koko, ar- arvostellaan koko naisen maan tulevaisuutta. Ei ole yllätys, että poliittinen ja Julkinen paine tilastoja kohtaan kasvaa siis. Tämä trendi jatkuu ja tilastot eivät ole enää niin arkaluontoinen aihe. Sen vuoksi konteksti mahdollisesta uudistuksesta tulevaisuudessa, joka koskee unionin raha- ja talouspolitiikan koordinaattoreita, se tulee liikkeelle paneva voima tulevaisuudessa. Meidän täytyy varmistaa sellaiset välineet ja ympäristötilastoille, jotka mahdollistavat sen, että tilastot voivat olla aina itsenäisiä ja luotettavia. Sen vuoksi ehkä tulee tarpeen justeerata oikeuskehyksiä tilastoille mukaan lukien perussopimus, jos tulee suuri toimielin reformi. Komissio on valmis ehdottamaan tehokkaita ja asianmukaisia ratkaisuja. Kaikissa tulevaisuuden hankkeissa Euroopan parlamentin tuki ja panos on erityisen tärkeä. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Um, Kiitoksia komission jäsenelle. Täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Chikuna, Lamberts ja Shuntis ensimmäisenä. Else would like to speak? Uh, Mrs. Lulin as well. Okay. So, Mr. Schlikuta, if you'd like to start. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsenelle ensinnäkin siitä, että te koskettelette erittäin herkkiä ja tärkeitä seikkoja, jotka askarruttavat meitä täällä parlamentikin puolella. Pistin merkille ensinnäkin erään huomion, joka oli erittäin tärkeä. Te totesitte, että jäsenvaltiot tuntuvat olevan erittäin vastahakoisia hyväksymään muutoksia kansallisiin puitteisiinsa. Tämä sanoo kaiken. Tämä on hyvin kuvaavaa. Tässä sitä ollaan taas Olemme kaikki samaa mieltä, että me tarvitsemme luotettavia tilastoja ja tilastoista tulee yhä tarpeellisempia, mikäli politiikan tekijät, kansalaiset ja yritykset haluavat tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä. Kun otetaan huomenna edistys, jota on saatu aikaan tilastoalan käytän sääntöjen osalta, nämä laadittiin vuonna 2005, ja kun otetaan huomioon puitekehys, oikeudellinen puitekehys, joka liittyy tilastotietojen keräämiseen, laatimiseen ja tiedon levittämiseen, niin tästä kaikesta huolimatta, kaiken kehityksen jälkeenkin, Euroopalla on edessään ongelma. Kyse pelkästään yhden maan ongelmasta, vaan ongelma on kärjistynyt tuossa maassa. Huolimatta kaikista turvatoimista, tilastoja vääristeltiin. Nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, että me keskustelemme kertomuksesta, jonka tarkoituksena on parantaa tilastojen laatua, ja hyvin paljon merkitystä täytyykin antaa tälle työlle. Kyse pelkästään siitä, että haluamme estää samaa toistumasta uudelleen, vaan kyse on myöskin siitä, että uusi six-pack ja tämän jälkeen two-pack, kahden lainsäädäntöaloitteen aloite, antavat komissiolle mahdollisuuden toimia silloin, kun maat eivät vastaa tavoitteisiin tai pääse talouspoliittisiin ja finanssipoliittisiin tavoitteisiinsa. Tarvitaan indeksejä, indikaattoreita ja mikäli luvut eivät täsmää, maita rangaistaan ja ne joutuvat maksamaan valtavan suuria summia rahaa. Ja tämä kaikki perustuu tilastoihin. Kysymys kuuluukin, kuka sitten laatii nämä tilastot? Kuinka vastuu- ja tilivelvoisia nämä tilastojen tekijät ovat varsinkaan ylävirrassa, koska ei riitä, että on hyvin voimakas, vahva Eurostat ja kansallinen tilastokeskus mutta sitten alatason tiedot, jotka hallitus toimittaa tai tuottaa, eivät sitten olekaan, eivät sitten olekaan niin vahvalla pohjalla kuin haluttaisiin. Tämä antaa meille tehtävän. Meidän täytyy varmistaa, että me pelkästään puhu hienoin sanakääntein Eurostatin riippumattomuudesta ja puolettomuudesta ja kansallisten tilastokeskusten riippumattomuudesta, vaan meidän täytyy myöskin varmistaa, että todellakin ovat riippumattomia. Hyvinkin pikaisesti tulemme keskustelemaan tästä seikasta, koska tarkistusten jättöaika on nähdäkseni tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa. Me ajattelimme, että me pyrimme viemään tätä järjestelmää eteenpäin, tai pyrimme kehittämään sitä mahdollisimman paljon ilman, että perussopimusta tarvitsee muuttaa. Uskoakseni me tarvitsemme tulevaisuudessa tilastojärjestelmä, joka koostuu Eurostatista ja yksittäisistä kansallisista tilastokeskuksista, järjestelmän, joka olisi samanlainen kuin eurooppalainen keskuspankkijärjestelmä. Sen täytyy olla käsivarren mitan päässä hallituksista ja myöskin komissiosta. EU-järjestelmää, kun ajatellaan. Sen täytyy olla vastuu- ja, vastuu- ja tilvelvollisempi parlamentille, sekä Euroopan parlamentille että kansallisille parlamenteille. Tiedämme, että hallitukset tulevat tällaista kavahtamaan, ne eivät halua tällaista, mutta meidän täytyy luoda todellakin tällainen järjestelmä, joka meidän uskomme mukaan – tuo riittävää riippumattomuutta no, niin, että hallitukset eivät pääse sorkkimaan asioita. Kansallisten tilastokeskusten johtajienkin täytyy olla vastuutilvelvoisia parlamenteille niin samalla, aivan samalla tapaa kuin näiden maiden tilintarkastusviraston johtajat ovat vastuussa. En minä nyt sano, että kaikissa maissa on samanlainen järjestelmä, mutta mikäli tilastokeskuksen johtaja on ministerin nimittämä, hänet täytyy voida myöskin erottaa. Tai häntä ei voi erottaa ilman, että tehdään selkoa siitä, mikä on erottamisen takana. Tilastokeskuksen keskusten työhön ei saa voida vaikuttaa ulkoapäin käsin. Haluamme muuttaa nykyjärjestelmää. Haluamme tasapainoa sekä kansalliselle tasolle että Euroopan tasolle. Haluamme varmistaa esimerkiksi, että tiestokeskuksen johtaja valitaan tietyksi ajaksi, esimerkiksi seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Ja kun komissio nimittää ehdokkaat tilastokeskuksen johtoon, parlamentin täytyy päästä katsastamaan nämä ehdokkaat ja parlamentin täytyy voida saada mieli, sanoa mielipiteensä ehdokkaista ja lopullinen sana tietystikin on komission sanottavana, mutta parlamentin täytyy ainakin antaa, parlamentin täytyy antaa ainakin tilaisuus sanoa oma kantansa. Tämä olisi ehdotukseni, joka sisältyi mietintööni. Ja lopuksi vielä. Haluamme todellakin vahvistaa tilastokeskusten puolettomuutta, riippumattomuutta sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Pitkän aikavälin visio niin, että että luodaan tällainen suoriteperusteinen tilinpitojärjestelmä. Sen pitäisi olla tavoitteena. Meidän pitäisi pyrkiä painostamaan hyvän hallinnon suuntaan siten, että sanktiot siirrytään tiettyihin indikaattoreihin, jotka, joiden perustana olevat tiedot kerätään julkisen sektorin tilinpiton normien mukaisesti jäsenvaltioista. Tämä parantaisi julkisen tilinpidon avoimuutta ja ver- tietojen vertailukelpoisuutta kautta Euroopan. Just... Kiitoksia. Täällä on kuusi kysymyksen sitten, joten ryhmittelen näitä hieman, koska teillä on vaikea vastata joka ikiseen yhtenä ryppäänä joskus kysymykset tuppavat unohtumaan, mikäli niitä monta peräkkäin, mutta herra Lambert ensimmäisenä, olkaa hyvä. Well, first uh, commissioner, welcome. As usual, you are not Tervetuloa komission jäsen, että ole vastuussa pelkästään yhdestä. Te alkuisesta sanasta myöskin S alkuisesti, jota jotkut jäsenvaltiot pitävät rumana sanona. No, itse asiassa useimmat kysymykset näyttävät tulevan vasemmalta puolelta salia ja oikeisto ei näyt, ole näytän olevan niin edustettuna, joten hypoteesin tässä muotoilisin. Niin, niin. No, katson tässä vain lukumääriä. Olisikohan vasemmisto kiinnostuneempi tilastoista ehkäpä se, että nämä tilastot heijastavat ristiriitaisesti oikeiston ideologia. No, tällainen olettamus vain. Kysymykset. Sixpack ja tilastot. Yksi asia vain siitä. Tiedätte, että taistelu on käynnissä tästä asiasta, jonka nimi on Contingency liabilities. Monet jäsenvaltiot puhuvat kurin puolesta muille kaikkina vuorokauden aikoina, mutta nyt sitten Saksa taistelee näitä contingent liabilitiesia vastaan muuten kuin eläkkeiden osalta. Haluaisimme kuulta teiltä tiukan sitoumuksen sanoa, että tänä S-komission jäsenenä haluan nähdä luotettavat tilastot kaikista näistä contingent liabilities asioista, ei pelkästään eläkkeet, PP, kumppanuudet, vakuutet, jotka on annettu finanssisektorille. Haluaisin teidän sanovan sen, koska joskus komissio, kun puhutaan Saksan vastustamisesta, niin sitten komissio yrittää olla varovainen ja varmistaa, ettei loukata haluaisin nähdä tässä tiukan kannan ehdollisen velan asiassa ja ehkä myös teidän tulkintanne nykyisistä kompromisseista, hyvästä tileistä. Sitten toinen asia, joka on lähellä, no, vihreiden toiveita on se, että mentäisiin BKT tuolle puolen asiana, jota pelkästään mitataan. Mietin tässä vain, että mitä sitten seuraava askel pitääkö odottaa tiedon antoa teiltä ensi vuonna. 2012 en sitä nyt vielä vaatisi, koska niin vähän aikaa on jäljellä, mutta mitä konkreettisesti voimme teiltä odottaa? Usein sanon, että saa sen, mitä mittaa. Nyt ollaan tultu sellaiseen vaiheeseen, että jos ainoa asia, mitä mitataan, on bkt kasvu, eikä edes sitä saada, niin ehkäpä haluaisimme alkaa mitata jotain muuta, että saataisiin jotain tyytyväisyyttä siitä, että jotain saadaankin siitä, koska jos koko ajan toivotaan BKTn kasvua, niin sitten oltaisiin varmaan seuraavina vuosikymmeninä kovin pettyneitä. Kiitos. And Mr. Huntas, please. Herra Huntas, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Suuret kiitokset siitä, että olette kanssamme tänään. Haluaisin esittää teille useita huomioita, jotka liittyvät siihen, mistä puhuitte. Haluaisin esittää yhden kysymyksen, jos teille sopii. Haluaisin esittää sen teille roolissanne veroasiantuntijana. Jos teidän mielestäni se ei liity tämän päivän asiaan, en esitä sitä. Kuuntelin puhettanne minusta vaikuttaa siltä, että kannat ovat samanlaiset kuin viime vuonna – Ymmärrän, että askeleita on otettu, mutta totean nyt, että emme puhu mistä teknokraattisesta asiasta. Emme puhu tällä teknisellä tasolla. Opintojeni pohjalta voin täysin seurata tätä keskustelua, mutta saan sellaisen vaikutelman, että tämä on täysin poliittinen keskustelu sanotaan, että olisi parannettava tekniikkaa ja niin edelleen, mutta kuten kollega sanoi, vastaukset riippuvat siitä, mitä etsitään. Ja niihin vaikuttaa politiikka. Tämähän johtaa paljon laajempaan aiheeseen, nimittäin siihen, että kuinka esimerkiksi BKT lasketaan. Tämän ovat muutkin sanoneet ennen minua kansallisella tasolla ja yhteisönkin tasolla. Tilastopalvelujen riippumattomuutta ei ole aina taattu. Monissa tapauksissa nämä ovat ministereiden alaisia laitoksia. Euroopan tasolla haluaisin toistaa kysymyksen, jonka esitin teille jo viime vuonna, vaikka tuolle vastasittekin, niin vastaus ei ollut täysin tyydyttävä. Jos Eurostat, siis EUn tilastopalvelu, toteaa jälleen niin kuin aikaisemmin, että on annettu manipuloituja tietoja. Millaisia vastuuta tästä aiheutuu? Kuka kantaa vastuun? Kuka kantaa poliittisen vastuun? Komission jäsenkö? Tiedämme erittäin hyvin, että menneisyydessä on ollut mukana manipuloituja tietoja. Tämä vaikuttaa politiikkaan, myös budjettipolitiikkaan, ja tähän liittyy jo maiden suvereenius on siis aivan keskeistä, että tilastoviranomaiset olisivat oikeasti riippumattomia. Jos verokysymyksen voitte vastata, koska se on ajankohtainen asia, niin luin tuolta Daily Telegraphista, että... Ai jaha, puhe, puhuja keskeytetään. we're not, we're not going to mix it up. Komissaari vastaa kahteen otteeseen, eli ensinnäkin näihin tilastoja koskeviin kysymyksiin, sitten vielä pari kysymystä tämän jälkeen. Thank you very much. I think... Kiitoksia paljon. Eräs Kluna esitti joitakin ajatuksia, jotka sisältyvät hänen mietintöönsä. Suurelta osin olen esittelen kanssa täysin samaa mieltä Euroopan tilastollisen järjestelmän tulevaisuudesta. Tietystikin, mikä me, mikäli me puhumme, miten sanoisin, laajemmista kysymyksistä, silloin havaitsemme mahdollisuuden keskustella näistä tulevien perussopimusmuutosten yhteydessä, niin kuin mainitsin alustuspuheenvuorossanikin. Nämä ovat todellakin perustavanlaatuisia muutoksia, joita silloin tarvitaan. Tällä hetkellä nähdäkseni on erittäin tärkeää parantaa lainsäädäntöä. Komissio tekee ehdotuksia ottaen huomioon myöskin teidän mietintönne sisällään pitämiä seikkoja. Sitten tämä asetus täytyy saada hyväksytyksi, koska emme voi jäädä enää odottelemaan – mikäli otetaan huomioon, kuinka heikko kehys tällä hetkellä ympäröi kansallisia tilastokeskuksia niiden toimia, joten asetus täytyy saada hyväksyttyä niin nopeasti kuin mahdollista. Specific questions uh, raised, uh... Ystäväni herra Lamberts esitti kysymyksen, johon voin vastata seuraavaa. Mitä näihin ehdollisiin velkoihin tulee? Otitte tämän kysymyksen esiin varmaankin Euroopan tilinpitojärjestelmää 2010 puitteissa tämän valossa. Uskoakseni tässä on päästy hyvään kompromissiin. Neuvosto loppujen lopuksi hyväksyi sen, että eläkkeet otetaan mukaan tähän järjestelmään. Yleisesti ottaen tietystikin tilanne on se, että mitä avoimempia ollaan, mitä enemmän avoimuutta saadaan aikaan, minkäänlaisten vastuiden tai velkojen suorien tai ehdollisten velkojen osalta, niin sitä parempi tämä on, kun pyritään arvioimaan tilannetta. The maturity level that... Tiedän tämä, että tämä maturiteettitaso, joka meillä on eläkkeessä, kun on korkeampi metodologian suhteen, mikä on muille edullisille veloille, ja tätä argumenttia on käytetty samanlaista raportointia vasta voimmeko luottaa siihen, että voimme varmistaa, että metodologioissa esi- edistytään muissakin ehdollisen velan muodoissa, että päästään samalle tasolle. Totta kai. Me pyrimme jatkuvasti parantamaan metodologiaa, menetelmiä tällä alalla. Ja sama täytyy varmistaa Eurostatin riippumattomuus, kun se kehittää menetelmiään. Sikäli kun ymmärrän, Eurostatin puolella pyritään jo parantamaan metodologiaa muillakin alueilla, ei pelkästään silloin, kun on kyse eläkealan veloista tai vastoista. Se, että käytetään muitakin kuin BKT-indikaattoria, OECD ja maailman foorumi, joka kokoontui Intiassa, pohti myöskin samaista kysymystä – siellä oli paikalla edustajia kaikkialta maailmassa pohtimassa tätä samaista asiaa. Nähdäkseni on erittäin tärkeää edetä tämän hankkeen osalta. Tällä hetkellä me työstämme tiedonantoa ja tiedonanto tullaan antamaan ensi vuoden aikana jo. Ja kuten te tiedätte, minun kannaltani yksi niistä seikoista, joka tällä hetkellä ei mahdollista sitä, että käytetään muita indikaattoreita, esimerkiksi sosiaaliturvaindikaattoreita ja muita yhdessä BKTL-indikaattorin kanssa, on oikea-aikaisuus ja tietojen ja indikaattoreiden oikea-aikaisuus, niiden täytyy olla käytettävissä, kun puhutaan sosiaalisista indikaattoreista esimerkiksi. Niiden saatavuus on hankala kysymys. PKTLn lisäksi voitaisiin ottaa käyttöön indikaattoreita, jotka liittyvät esimerkiksi rakenteellisiin kysymyksiin, mutta tässä vaiheessa ei ole vielä päästy tuohon vaiheeseen. Visiomme on, että parannuksia pyritään saman aikaan tuohonkin suuntaan, ja tiedonannossa tullaan tietystikin pohtimaan myöskin tuota visiota. Vastasin herra Lambertsille ja samalla herra Chuntisille – joka koski tätä samasta asiaa. Tilastotietojen luotettavuus ja tarkkuus ja kuka niistä on vastuussa. Tätä koskeva kysymys esitettiin myös. Olimme luomassa sellaista järjestelmää, jonka osalta Eurostatilla on jo merkittäviä valtaoikeuksia tarkistaa tietojen paikkansa pitävyys. Ja sillä on myöskin mahdollisuus asettaa sanktioita jäsenvaltioille, mikäli tietoja on peukaloitu. Voin vakuuttaa teille, että näitä valtaoikeuksia tullaan käyttämään täysimittaisesti. Mutta mielestäni on tärkeää olla luomatta sellaista mielikuvaa, että tilastojen nykyinen laatu on jollakin tapaa huono päinvastoin. Euroopan tilastojärjestelmä tuottaa todellakin erittäin hyvälaatuisia tilastoja. Tietystikin ongelmia on, koska tämä on erittäin monimutkaista työtä ja ongelmien täytyy puuttua. Eurostatilla on miltei kaikki tarvittavat välineet ja sitten kun saadaan aikaan ehdotus, joka koskee Eurostatin roolia indikaattoreiden luojana, joilla tarkastellaan makrotalouden epätasapainotiloja esimerkiksi, niin silloin tämä asetus tuo mukanaan kaikki Eurostatin tarvitsemat valtaoikeudet sen varmistamiseksi, että mikäli jäsenvaltiot tekevät jotakin epäkelpoa, luvut eivät pidä paikkaansa, niin tällainen ei jää huomaamatta. EDP-tilastot, jotka julkaistiin lokakuussa, niiden osalta Eurostat ei esittänyt minkäänlaisia varaumia, joten Eurostat katsoo, että EDP-kertomuksen luvut ovat luotettavia, paikkansa pitäviä ja että vielä alijäämiä koskeva menettelyä koskeva kertomus todellakin äh, on ongelmaton. Chacek and then Mr. Schmidt. Chacek, ja sitten Schmidt. Well. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Minulla on se tunne, että alan odottaa jo Philip Lambertin avaussanoja, koska aina opimme jotain uutta mielenkiintoista, jo hänen perheestään tai vihreistä – ja tänään se oli sitten myöskin mielenkiintoista. Ihan ystävälliseen sävyyn, Filip. Kyllä luvulla saattaa olla merkitystä, mutta kyllä laat voittaa silti. Tämän verran minä voin lisätä. Miten Sven Giggold muuttui ja perheensä? Obviously he's not there today, so I guess that he spends... Ei ole täällä tänään, joten varmaankin viettää aikaa vaimo ja pojan kanssa. Because... Oikein hyvä puheenjohtaja, koska viime viikolla Tämä on osa kysymystäni. Tämä oli nyt tällaista sisäpiirijuttua, pahoittelen viime viikolta. Komission jäsen, muistan keskustelun viime viikolta, joka käsitteli tilastoja herra Skiklunan kanssa. Se oli viime viikolla ja ottaisin sille muutaman kohdan. Ja te olette hyvin pätevä henkilö jolla voi olla tärkeitä näkemyksiä asiasta, koska me keskustelimme jostain sellaisesta kuin Kreikan tapaus ja herra Skikluunan kanta valmistella mietintö, jossa voitaisiin välttää jotain sellaista kuin Kreikan tapaus ja Kreikan tilastotietojen kanssa. Herra komission jäsen, mikä on teidän mielipiteenne ilmapiiristä neuvostossa? Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltiot olisivat halukkaita jakamaan tärkeitä tietoja eurooppalaisesta metodologiasta, koska olen vähän epäilevällä kannalla – jäsenvaltioiden halukkuudesta noudattaa eurooppalaista materiologiaa tässä asiassa. Syvällisesti tästä asiasta keskustelimme viime viikolla ja mietin tässä, että voitteko esittää omat kommenttinne. Herra Schmidt. Minun oikeustan kysymys, joka liittyy tähän T-sanan, eli verotukseen, taxis. Hei. Niin, mutta tuijotetaan seuraavaan kokoukseen. Tänähän sitä pitää puhua. No, siihen mennään sitten, kun komissio on vastannut esiin näihin kysymyksiin. I am... Herra Feigo, minä annan teille tilaisuuden sitten kysymyksen, mutta puhelista suljetaan sitten. Ja te ette varmaan kuullut, mitä komissaari sanoi, mutta mikä puhutaan aivan lyhyesti, niin saatte esittää kysymyksen, koska herra Schmidt haluaa nyt esittää kysymyksen veroista, mutta nyt on aikaa jo kulutettu reippaasti, joten nyt täytyy olla kurinalainen. Sr. gostaria um, começar por cumprimentar. Kiitoksia aivan lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin onnitella teitä ja tervehtiä teitä. Minulla on hyvin konkreettisia kysymyksiä tilastoista. Yksi niistä liittyy oman maani tilanteeseen. Jos eurosta Verhofstadt ottoisi aina lentokenttien tilanteeseen Portugalin vaje ei olisi 5 prosenttia, vaan 5,7 prosenttia, koska tulot ovat laskeneet. Haluaisin tietää, onko teillä tietoja tästä aiheesta, joka liittyy liittyy konkreettisesti Portugaliin. Sitten toinen kysymys. Haluaisin tietää, onko mahdollista, että erityisissä tilanteissa komissio voisi tehdä jotakin jäsenvaltioille. Esimerkiksi jos jäsenvaltiot tarvitsevat merkittäviä valtion uudelleen jär, jär, jär, rakennemuutosohjelmia voidaanko tällaisessa tilanteessahan voisi olla erityisiä tuloja ja menoja. Voitaisiinko tällaisessa tilanteessa myöntää erityiskohtelua? Nämähän ovat täysin poikkeuksellisia kiireellisiä tilanteita. Kiitoksia tästä ja anteeksi kun ilmoittaudun myöhään. Kiitos herra Feigo. Olkaa hyvä. Uh, <clears throat> thank you uh, for this question. Kiitos näistä kysymyksistä. Koskien tätä ensimmäistä asiaa, Tilanne neuvostossa, kuten mainitsin alustuksessani huomenna, neuvosto keskustelee tilastopaketista kokouksen aikana. No uskon, kun tarkastelen johtopäätösluonnoksia, niin jos nämä johtopäätökset hyväksytään, niin se osoittaa myöskin aika vahvaa sitoutumista neuvoston puolelta mennä eteenpäin sekä kun ajatellaan edistystä asetuksesta 223 ja myöskin eurooppalaisen tilinpitojärjestelmän soveltamista. Ja koska neuvosto on jo päässyt kompromissiin, ja nyt parlamentin ja neuvoston välillä pitää saada kompromissi, niin uskon, että kun lainsäädäntöä hyväksytään, niin tietysti jäsenvaltiot joutuvat sen toteuttamaan. Ja yleensähän ne toteuttavat sen ihan asianmukaisella tavalla. Sitten erityisasiat. Portugali, lentokenttäasia. Olen tietoinen asiasta vierailuni aikana Portugalissa. Valtiovarainministeri otti näitä asioita esille. No ensinnäkin 2012 menettelyn osalta. Ensimmäinen raportti liiallisten vajeiden menettelyssä tulee huhtikuussa ensi vuonna ja kaksi modifikaatiota siinä on. Tässä täytyy olla hyvin selkeä sanainen. Me kaikki keskustelemme tarpeesta eurooppalaisen tilastojärjestelmän riippumattomuudelle. Meillä on lainsäädäntö luonnos, joka tämän riittävän itsenäisyyden takaisi Ja uskokaa nyt minua, että ei komissio sen päätä siitä, että miten kohdellaan yhtä tai kahta spesifiä tilinpitomenetelmää jäsenvaltioissa – Täytyy tarkastella konkreettisia käytänteitä ja tehdä päätöksiä riippumatta itsenäisesti ilman mitään väliintuloa ja vaikutusta poliittiselta puolelta. Tämä on tilastoviranomaisen asia. Näin tilanteen näin tässä nimenomaisessa asiassa. Ja tästä pääsenkin vastaukseen seuraavaan kysymykseen, joka koski mahdollisia poikkeuksia Tässäkin pitäisi olla hyvin selkeä sananen. En usko, että jos tehdään poikkeuksia tilastoissa, että voisimme parantaa tilannetta jäsenvaltiossa. Se, mitä jäsenvaltiossa tarvitaan, on toimeenpanna rakennemuutoksia, toteuttaa konsolidoituja toimenpiteitä, ja se parantaa tilannetta jäsenvaltioissa mutta eivät poikkeukset siinä, miten tilastollisesti yhtä tai kahta toimenpidettä käsitellään. Ähm, Kiitos komission jäsenelle. Nyt voitte hieman henkäistä ja sitten voittekin puhua näistä T-kysymyksistä, eli verotuskysymyksistä, taxation. Minulla on jo viisi kysymyksen esittäjää listallani, niin joten teidän täytyy puhua hyvin kaikkien kurinalaisesti, koska kymmenen minuuttia meni hukkaan, kun espanjalainen ministerin jäljiltä Salia ei saatu tyhjennettyä riittävän nopeasti, joten tulkinta varmaan saada 50 minuuttia lisäaikaa, mutta joka tapauksessa kaikkien täytyy olla kurinlaisia esittää hyvin lyhyitä ja nasevia kysymyksiä, eikä pitää mitään pitempiä lurinoita. Herra komissaari, kiitoksia. Yritän puhua itsekin lyhyesti vain, kun esitän avauspuheenvuoroni. Tämän päivän keskustelu verotuksesta on tärkeä osa Euroopan unionin taloushallinto kenttää. Komissio on tehnyt ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan yhteismarkkinan veroulottuvuutta ja varmistetaan samalla, että älykästä kasvua voidaan tukea verotuspolitiikalla. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin huomenna. Valtiovarainministerit keskustelevat tärkeästä, kahdesta tärkeästä asiasta, finanssitransaktioverosta ja säästöistä. Meidän ei pidä vain olettaa, vain vaatia nopeaa edistystä kummankin osalta, koska ne ovat kumpikin osaltaan vaikuttaa tulojen muodostamiseen vakalla pohjalla. Kuinka kukaan voi konsolidoida Kreikan taloutta, Irlantia, Portugalia ja ja muita jäsenvaltioita, joissa tilanne on vieläkin vaikeampi kuin tänä päivänä, mikäli tämän asian edistäminen, edistyminen estetään? säästöjä koskevassa direktiivissä olevat porsaareet mukaan Sveitsiä koska porsaareita täytyy saada suljettua nopeasti. Euroopan neuvosto vaati aiemmin tänä vuonna nopeaa edistystä tämän asian osalta ja samalla tunnustettiin tämän asian merkitys, kun tarkastellaan veronkiertoa ja veropetoksia vastaan. Toivon, että kaikki valtiovarainministerit myöskin muistavat tuon silloin, kun ECOFIN huomenna keskustelu asiasta käy. Nyt sitten finanssitransaktioverosta, FTTstä. Tämäkin osalta on tärkeää päästä nopeasti eteenpäin. Ei pidä unohtaa, kuinka suuri julkinen kysyntä kohdistuu tähän veroon niin monine hyötyinen, joita tästä verosta saadaan aikaisesti, kun täytäntöön. Ennen kesätaukoa päätettiin, että mitään sopimusta ei voi saada aikaan ehdotuksestamme, joka koskee FTTtä 27 maan kesken saimme kirjan 11 jäsenvaltiolta, jotka halusivat vahvistettua yhteistyötä. Pyynnössä selkeästi todetaan, että aloitteen soveltamisala ja laajuus täytyy perustua komission alkuperäiseen ehdotukseen. Olemme huolisesti analysoineet sitä, missä määrin nuo pyynnöt vastaavat ehtoja, jotka on kirjattu perussopimukseen ja vastaus on – yksiselitteisesti. Voimme vastata kysymykseen, kyllä, tämä vastaa perussopimusta tämä ehdotus. Nyt neuvoston pöydällä on ehdotus, joka mahdollistaisi FTT-alalla suoritetun vahvistetun yhteistyön. FTTn osalta eteneminen vahvistetun yhteistyön kautta on täysin perusteltua, mutta myöskin vahvasti sidottu perussopimukseen ja täysin laillinen päätös. Komissio ei näe yhtään kohtaa, missä perussopimusta loukattaisiin. Sun välisen verotuksen harmonisointi on asia, joka kuuluu perussopimuksen alaisuuteen, eikä se kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Sen jälkeen, kun keskusteltu asiasta neuvoston puolella on täysin selvää, että vahvistettu yhteistyö on viimeinen ratkaisu. Viime ratkaisu, jolla edestä voidaan aikaan eri kansallisten verojen harmonisointi ei millään tavalla vesitä yhteismarkkinoita päinvastoin. Tämä vahvistaa yhteismarkkinoita luomalla johdonmukaisemman ja helpomman toimintaympäristön yritysten kannalta, kun byrokraattista taakkaa on vähemmän, eikä tämä estä myöskään kauppaa valtioiden kesken, eikä tämä millään tavalla vääristä myöskään kilpailu valtioiden kesken. Ja lopuksi vielä menettelyssä täysin kunnioitetaan niitä oikeuksia ja velvoitteita, joita muilla kuin mukana olevilla jäsenvaltioilla on. Muut kuin jä, mukana olevat jäsenvaltiot voivat itse muuttaa osa omaksumansa lähestymiskantaa FTTn osalta, mikä ne myöhemmin haluavat muuttaa näkemystään. Huomisesta eteenpäin neuvosto tulee keskustelemaan siitä, hyväksytäänkö FTT-alalla vahvistettu yhteistyö. Aika ei pidä hukata tämän askelen ottamiseksi niin, että todellinen keskustelu sisällöstä voidaan aloittaa. Kun päätös on tehty omalta osalta, niin minä aion nopeuttaa komission työtä tämän itse ehdotuksen osalta niin, että neuvottelut 11 jäsenvaltioiden kesken voidaan aloittaa välittömästi sitten, kun lupaa tätä varten on saatu. Voin nyt todeta, että ehdotus tulee olemaan laajalti sellainen, että se perustuu komission alkuperäiseen ehdotukseen, joka hyväksyttiin viime vuonna. Euroopan parlamentin kanta tietystikin tullaan ottamaan huomioon huolella. Otamme huomioon myöskin sen tosiasian, että jotkut ovat esittäneet kysymyksiä mahdollisista taloudellisista vaikutuksista, joita finanssitransaktioilla finanssitransaktioverolla tulee olla, mikä siitä toteutetaan pienemmässä määrässä jäsenvaltioita kuin 27. Olemme tehneet tarkan, tarkan syvällisen analyysin ennen kuin teemme ehdotuksen. Tätä tullaan eh- kehittämään tiettyjen alojen osalta, jotka ovat relevantteja vahvistetun yhteistyön ollessa käytössä esimerkiksi sen osalta, kuinka tuloarvioita tullaan ajantasaistamaan, päivittämään. Arvon jäsenet, halusin onnitella teidän valiokuntaanne erittäin myönteisestä asenteesta ja nopeasta työstä asian eteenpäin viemiseksi. Käsittääkseni Ekon valiokunta teki kaikkeensa varmistaakseen sen, että täysistuntokeskustelu saadaan hyväksymismenettelyn valitessa tästä FTTstä aikaan jo joulukuussa. Kiitän tästä erittäin rakentavasta myötävaikutuksesta edistykseen asian osalta. Olen varma, että Jatkossakin voin luottaa teidän tukeenne sitten, kun otetaan seuraavia askelta kohti tehokasta finanssitransaktioveron täytäntöönpanoa. Thank you. Okay, so I have a lot of people down to want kirjasin ylös ne, jotka olisivat esittää kysymyksiä tässä keskustelun osiossa. Aion itsekin sitä kysymyksiä hyvin lyhyesti. Joudun lyhyellä varoitusajalla korvaamaan puheenjohtajia, mutta sitä ennen Mulla on jotakin kysy- kysymyksiä. Veronkierto ja veropetokset ovat suuri ongelma. Google on esimerkiksi saanut Ranskan valtiota yli miltei 700 miljoonan veromätkyt sen saamista tuloista. Monet suuretkin toimijat, muutkin suuretkin, suuret toimijat välttävät verotusta vaikka niiden päämaja on Euroopan unionin jossakin jäsenvaltiossa, joten kysymys tietystikin on, kuinka te olette puuttua tähän asiaan, koska yhtäältä te sanotte, että meidän täytyy saada kansan, kansainväliset kumppanit suostumaan tiukempiin sääntöihin, mutta oikeastaan meidän täytyy saada omatkin asiamme kuntoon Euroopan unionin tasolla. Emme saa sallia sitä, että porsaan reikiä jää ja tällaista suuren luokan veronkiertoa voi tapahtua. Tämä koski myöskin Amazonia. Tämä juttu Amazonilla on Luxemburgissa päämajansa, joten kyse on erittäin suuren luokan ongelmista. Ja kysymys kuuluu, kuinka te puututte tähän, koska tämä on vähän niin kuin sisäinen asia. Ei tämä ole tällainen maailmanlaajuinen, maapallonlaajuinen sopimus. Entä sitten säästöjä koskeva verotus ja lähdevero? Luxemburg ja Itävalta ovat ottaneet käyttöön siirtymäkauden, mutta kansainvälisiä kumppaneita on vaikea vaatia mukaan samaan veneeseen, mikäli kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät noudata EU-sääntöjä. Haluaisinkin kuulla, onko teillä mitään näkemystä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka pyrkivät estämään FTTn osalta vahvistettua yhteistyötä. Katsovatko nämä maat, että, nämä, että tämä vero vääristäisi jotenkin sisämarkkinoita? Ja haluaisinkin kertoa, minkälaisen viestin haluaisitte välittää noille jäsenvaltioille tämän päivän keskustelun valossa. Otetaanpa muita kysymyksiä tähän väliin. Herra Schmidt, olet tullessani sitten rouva Lyling, joten otetaan taas kolme ryppäinä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni oikeastaan liittyy komission sen viimeiseen osaan, siihen mitä Allen McCarthy puhui FTTstä ja maat sitten ulkopuolella. Minulla on tässä kirje Business Europeilta talousministerille Kyproksella. Kuvittelisin että olette sen lukenut. Mitä he sitten muiden muassa toteavat on, että ne maat, EU-maat, jotka eivät ole eivät halua FTT hyväksyä, niiden ei pitäisi kärsiä veronahdottomista negatiivisista eksternaliteeteista, ja jotta voitaisiin välttää ylimääräistä alueellista verotusta. Tämä on tietysti vain asia. Kuulin, että kehuitte valiokuntaa tuen antamisesta teille, ja tietysti enemmistö onkin tukenut teitä. Minä olen kuitenkin vähemmistössä. Ehkäpä voisitte vastata kysymykseen, joka koskee näitä maita ulkopuolella. Toinen kysymykseni liittyy tähän Free ctb -hän. Kuten on nähty äskettäin, talousministerit kuten Schäuble ja Osborne Jonkinlaista yhteistyötä vaaditaan tässä yhtiöverossa. Mikä tässä yhteisöveroasiassa nyt on asiaintila? Tässä teitä tuen, kuten tiedätte, ja tässä sataprosenttisesti tuen teitä, joten tässä pitäisi jotain tehdä. Ehkäpä herra Osbornista ja Schäublesta saisi jotain irti. Mrs. Lulling. Oui, euh, merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, merci aussi de nous avoir Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen, kiitoksia siitä, että selvititte meille tämän ehdotuksen, esityksen, jolla otettaisiin käyttöön tiivistetty yhteistyö rahoitusoperaatioveron osalta. Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntä tälle periaatteelle. Sitä kuitenkin vain kuullaan koskien tämän asian sisällöstä. Huomasin kyllä tämän eron, mutta on tämä hieman kiusallista periaate siis pitäisi irrottaa kokonaan sisällöstä. Olisihan tämä ollut paljon selvempää, jos olimme sinne voineet arvioida näitä molempia asioita. Voisitteko kertoa minulle, miksi komissio ei pitänyt hyödyllisenä sitä, että hyväksyntä että, että tämän tekstin hyväksyntä ja, hyvä, ja tekstin laatiminen olisi molemmat voitu hyväksyä. Sitten kysymys, joka liittyy tulevan, tulevaan FTT, niin se perustuisi ekstraterritoriaalisuuteen. Tämä perustuu ehdotukseen vuodelta 2011 ja nyt sanoitte, että Tämä uusi on suurin piirtein sama kuin entinenkin. Tämähän tarkoittaa, että ne jäsenvaltiot, jotka ottavat käyttöön tämän veron omassa maassaan, tulevat vel- pakottamaan jääneet valtiot keräämään tätä veroa niiden rahoituslaitosten osalta, joiden pääpaikka sijaitsee maassa, joka soveltaa tiivistettyä yhteistyötä. Onko tämä näin oikein? Ymmärsinkö oikein, jos menetelmä on tämä, onko se legitiimi, onko se laillinen? Mitä ajattelette tästä? Tämä veroasioiden näissä veroasioissa, voidaanko alueen ulkopuolisuutta, tätä ekstraterritoriallisuutta välttämättä pakottaa muidenkin sovellettavaksi? Dank, äh, Herra Pullman. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä komission jäsenelle, jota kiitän alustuksestaan. Sixpack-keskustelussahan on aina koettu se, että sekä neuvosto että myöskin tämän talon enemmistö ovat argumentoineet, että budjettien sopeuttaminen ei olisi pelkästään menokysymys, vaan myös tulopuolen kysymys. Voin olla vain samaa mieltä. Minun ryhmäni on teettänyt selvityksen, jonka mukaan vuosittainen tappio EU-ssa on jopa biljoona kun on huonoa verokoordinaatiota, huonoja verokäytäntöjä, veronkiertoa. Eli kriisi huomioon, että ne pitäisi todellakin ryhtyä nyt toimiin. Nyt kun toimintaohjelman esittelette, niin eikö olisi kiva? Jos saataisiin vähän organisoitua kiihdyttämistä näissä, nopeuttamista näissä lainsäädäntöehdotuksissa ja voitaisiin ehkä huolehtia siitä, että että neuvosto 2013 varhaiskevään huippukokouksessa ja voisi periaatteessa päättää toimenpiteistä. Me haluamme painaa kaasua täällä parlamentissa. Haluamme, että päästään veroasioissa eteenpäin. Tässä olisi paljon yhteistä voitettavana jos komissio tekisi nopeammin ehdotuksia. Sitten asia kaksi. Huomenna teillä on ECOFIN-neuvosto ja siellä on osinkoverotuksesta keskustelu. Ja olette puhunut siitä, että nyt on aika oikeastaan, että EU käy neuvotteluita pidämme hyvänä. SJD-ryhmä tätä jo vaatii päätöslausunnossaan huhtikuussa. Valitettavasti konservatiivit ja liberaalit kollegat eivät vielä pystyneet olemaan samalla linjalla. En tiedä, mitä he vielä asiasta miettivät, mutta miten talousministeri voivat selvittää, etteivät he haluaisi, että että Euroopan komissio neuvottelisi ja toimisi, kun samaan aikaan vaaditaan Yhdysvaltoja yhteistoiminta. Yhteistyöhön tämän on jo ristiriita sinänsä. Miten arvioitte neuvoston toimintaa tässä ja eikö olisi hyvä, jos te voisitte neuvotella komission edustajana EUn puolesta? Uh, Siinäpä oli aika monimutkaisia kysymyksiä. Olkaa hyvä. That's no easy questions. No verotuksesta ei koskaan esitetä helppoja kysymyksiä, koska kaikki ovat asiantuntijoita verokysymyksissä. Joten mitä teidän kysymyksiinne tulee yritysverotuksesta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, veropetoksista, veronkierrosta ja niin poispäin? Minähän olen usein otteeseen jo ilmoittanut, että joulukuussa tulemme esittämään kokonaisen ehdotuspaketin, jossa puututaan juuri veropetoksiin ja veronkiertoon. Samalla teemme konkreettisia ehdotuksia, jotka koskevat veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua. Ja kun tarkastelen näitä teidän mainitseminen seikkoja, niin saattaa, että kyseessä on tällainen aggressiivinen verosuunnittelu. Me tulemme todellakin esittämään konkreettisia ehdotuksia tällaisen estämiseksi tai sen osalta, miten tällaisen kannattaa suhtautua. Meillä on jo lukuisia välineitä käytössämme Euroopan tasolla, kuten toimintakoodeksi, joka koskee yritysverotusta – mikä tahansa jäsenvaltio voi esittää ehdotuksensa toimintasääntöjä koskevan käsittelevälle työryhmälle ja sitten tuo työryhmä arvioi sitten ehdotukset vuodesta 1999 eteenpäin on pystytty kitkemään pois yli sata harmillista tai haitallista verokäytäntöä eri jäsenvaltioista – Herra Schmidt esitti kysymyksen yhteisestä yhtenäistä konsolidoidusta yritysverokannasta. Mikäli, mikäli CCCTB-ehdotus hyväksytään komission ehdottamassa muodossa, siirtohintoja koskeva ongelma, kun on kyse tuoton siirrosta yhdestä maasta toiseen maahan, jossa on matalampi verokanta, niin Euroopassa tämä ongelma täysin katoaisi. Siksi minä hyvin voimakkaasti olen pyrkinyt saamaan tätä CCTB-ehdotusta hyväksytyksi. Olen pyrkinyt parlamenttiinkin, että parlamentti neuvostaisi, painottaisi, painostaisi neuvostoa. Neuvostossa on käyty lävitse teknisellä tasolla kaikki ehdotuksen artiklat ja nyt on tullut aika esittää tai pistää tämä ECOFIN-neuvoston estyslistalle poliittista keskustelua varten – olen puhunut tästä jo lukuisin jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja tiedämme, että seuraava puheenjohtajamaa, miten sanoisin, ei ole kovinkaan innostunut tästä asiasta sinänsä, mutta jokaisen puheenjohtajamaan täytyy kuitenkin tehdä tehtävänsä, velvollisuutensa – Joten asia nyt, asia nyt on kypsytelty ja nyt se on valmis poliittiseen keskusteluun ECOFIN-neuvostelussa. Ja kun otetaan huomioon viimeaikainen kehitys, on todellakin aika pohtia tämän ehdotuksen hyötyjä, eikä kyse pelkästään aggressiivisesta verosuunnittelusta ja vastaista taistelusta. Äh. Milloin tämä tulee esitysastalle? Sorry. CCTBkö? No, so because... tämä ei ole vielä selvää. Puheenjohtaja maa päättää päättää, milloin se tulee esityslistalle, tämä yhteinen veropohja. Kypros puheenjohtajakaudella ei aio sitä esitystä tuoda, niin se on ilmoittanut. Sitten säästöjen verotuskysymys ja nykytilanne sen osalta. Uskon, että on tärkeää, että emme syytä koko neuvostoa, koska neuvoston puolella on yksimielisyys vaatimus silloin aina kun on kyse verotuksesta ja 25, mikäli vastustaa voimakkaasti meidän etustamme ja pelkästään Itävalta ja Luxemburga, jotka jatkuvasti estävät, tai 25 kannattaa ehdotusta ja kaksi vastustaa kynsin ja hampain Luxemburg ja Itävalta, ja haluttiin antaa komission mandaatin aloittaa keskustelut Sveitsin kanssa – Tietystikin voitaisiin keskustella siitä, mitä saataisiin aikaan neuvotteluiden kautta. Tämä minä kyllä ymmärrän, mutta että ei anneta edes mahdollisuutta neuvotella, niin tätä minä en kyllä purematta niele. Voin sanoa tämän avoimesti myöskin huomenna neuvoston kokouksessa. Toivottavasti ministerit, jotkut ministerit sanovat tämän niin ikään varsinkin kun otetaan huomioon se, että tämän vuoden aikana Euroopan neuvosto on kolmeen otteeseen vaatinut edistystä, nopeaa edistystä asian osalta. Nopea edistys tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt istumme täysin samassa jamassa kuin aiemminkin. Asia ei ole edistynyt. Tämä täytyy ottaa huomioon. Sitten finanssitransaktiovero ja ehdotuksen sisältö, taikka yleisesti ottaen FTT Jotkut teistä ottivat puheeksi ekstraterritoriaalisuuden mahdollisuuden. Me esitimme oman analyysimme neuvostolle ja sen yhteydessä me selkeästi totesimme, että mitään ongelmaa ei liity ekstraterritoriaalisuuteen. Ehdotus nykymuodossaan noudattaa kansainvälisiä periaatteita ja verokäytänteitä. Kotimaaperiaate, kotipaikkaperiaate, joka on ehdotuksessa mukana, edellyttää sitä, että täytyy olla olemassa jonkinlainen taloudellinen yhteys tai linkki johonkin jäsenvaltioon – joka tätä veroa kantaa. Ja, tämä saa, ja tämän osalta voi tehdä jopa valituksen. Yritys voi yrittää, tai toimija voi yrittää todistaa, että hänellä ei ole mitään yhteyttä jokin maahan, esimerkiksi arvonlisävero on yksi asia, jonka valossa voidaan tätä tarkastella tätä, tällaisia käytänteitä. Tämä, nämä ovat vertailukelpoisia veronkeruutoimia ALVn yhteydessä ja FTTn yhteydessä. Joten me katsomme, että ehdotuksemme nykymuodossaan ei tuo mitään kielteisiä vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden suunnalla. Ja vaikutukset sisämarkkinoihin uskoaksemme, ja niin kuin totesimme kertomuksessammekin, ovat pikemminkin myönteisiä, koska mikäli loppujen lopuksi sopuun päästään 11 jäsenvaltion kesken, tämä tarkoittaa sitä, että ainakin 11 jäsenvaltiossa on silloin käytössä samat käytänteet ja 16 muussa on omat käytänteensä. Pidämme, että rahoitussektoria ra- verotetaan monessakin maissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muillakin, on erityyppistä verotusta. Ja tämä luo ongelmia yhteismarkkinoiden tehokkuuden kannalta, koska kun saadaan aikaan yhtenäinen lähestymistapa 11 jäsenvaltiossa, tämä tulee merkittävällä tavalla vähentämään kielteisiä vaikutuksia, joita tällaisella miten tämä nyt sanoisin, tällaisilla päätöksillä on, jotka tehdään yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ei pidä unohtaa, että jo nyt on olemassa lukuisia jäsenvaltioita, joissa on jonkin sorttinen transaktiovero käytössä. Ja täytyy ottaa huomioon se, että jotkut tässä 11 maan ryhmässä ovat jo nyt laatineet talousarvionsa – sen pohjalta, että ne, ne ottavat jo huomioon finanssitransaktioveron tuomalta tulot. Ja mikäli 11 tasolla saadaan tämä vero käyttöön yksipuolisesti, mikään ei estä tällaista toimintaa omassa maassa. Mutta mikäli eri maissa on eri käytänteitä, tämä johtaa täysin tilkkutäkkiin. Ja silloin toimitaan epäkoordinoidulla tavalla. Ja kun tarkastan yksityiskohtia, niin löydetään aina eroja, jotka ovat haitallisia koko sektorin kannalta. Sitten toinen kysymyskierros Podimaatta, Juntis ja Lamperts. Thank you, Madam Chair, thank you, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen, kiitos sitoumuksestanne finanssitransaktioveron aikaansaamisessa lisäyksenä kommentteihin, jotka esititte ja joita kollegat ovat esittäneet äskeisissä puheenvuoroissa, niin minun puoleltani haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on täysin kunnioittanut sopimuksen kirjainta ja henkeä tekemällä selkeän eron sen välillä, että annetaan lupa tiivistettyyn yhteistyöhön ja sitten tietysti tämä substanssi, josta aina on alettu keskustella. Niin se on täysin eri proseduuri. Joten luvan antaminen, parlamentin hyväksyntä, tiivistetystä yhteistyöstä parlamentti on tietysti jo pyytänyt alkuperäisen ehdotuksen tekemästämme lausunnossa, niin selkeästi todettiin, että jos päätös 27 tasolla, jos ei ole mahdollinen, pitäisi edetä tiivistetyn yhteistyön sääntöjen puitteissa. Ja kun olemme tutkineet sopimuksen artiklat huolellisesti, joissa viitataan ehtoihin, joissa tiivistetyn yhteistyön sääntö otetaan käyttöön, niin oikeudelliset ehdot on täytetty täysin – ja mitä tulee proseduuriin, niin oletan ja ajattelenkin niitä tästä olemme päättäneet, että nopeutetaan prosessia, niin sitä aiomme joulukuun alussa nyt aika nopeasti äänestää, jotta voimme vahvistaa. positiivisen mielipiteemme koskien jälleen proseduuria luonantamista aktiiviselle yhteistyölle. No substanssista sitten, koska monet kysymykset koskivat sitä. Sanoitte itse, painotitte, että pyritte pidättäytymään enemmän tai vähemmän alkuperäiseen ehdotukseen komissiolta. Halusin vain muistuttaa, että yksi syystä, miksi parlamentti oli laajalti tukenut komission ehdotusta, oli, se laaja soveltamisala, joka kattaisi johdannaiset osakkeet ja myöskin joukkovelkakirjalainat. Ja haluaisin teille vain jälleen vahvistavan, että tämä on se pohjaehdotukselle, jonka aiotte jättää. Tietysti sielläkin, kun menetelmälle on saatu lupa. Että siinä myös pidättäytytään tähän laajaan soveltamisalaan joka kattaa joko velkakirjat, johdannaiset ja osakkeet. Ja jos voisitte sitten valaista vähän ehdotuksia, joita parlamentti on jättänyt, jotta voitaisiin parantaa alkuperäistä komission ehdotusta, niin että ehdotetaan, että otetaan mukaan myöskin ajatukset omistajuusperiaatteesta. Ja jos todellakin pyritte ottamaan näitä ajatuksia mukaan uuteen päivitettyyn ehdotukseen. Ja sitten hyvin lyhyesti toisesta asiasta. Otitte esille jälleen kerran, että täytyy edetä nopeasti, että saadaan Sveitsin kanssa aikaan sopimus säästöjen verotuksesta. Täytyy sanoa, että me olemme täysin samaa mieltä tästä näkemyksestä. Mutta muistan, että otitte asian esille jo muutama kuukausi sitten, ei olla edetty. Eli mitä voidaan tehdä? Tämä on yksi kysymys. Toinen kysymys on, tiedätte, että jotkut maat, viittaanpa omaan maahan Kreikkaan, ovat jo melkein sopimassa kahdenvälisistä sopimuksista säästöjen verotusasiassa Sveitsin kanssa. No, haluaisin kysyä, koska Muistan, että olitte kriittinen, kun Saksa teki kahdenvälisen sopimuksen muutama kuukausi sitten. Ehdottaisitteko tässä tapauksessa jäsenvaltioille, jotka ovat kahdenvälisissä neuvotteluissa, että, ne, että painostettaisiin, että EU Sveitsin kanssa voitaisiin saada päätöksiä. Kiitos. Mr. Huntis. Herra Chuntis. Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy verreon kiertoon, mutta toisesta näkökohdasta. Hyvä komission jäsen, varmastikin tiedätte, että vähän aikaa sitten Telegraphissa oli uutinen, jossa sanottiin, että nyt olisi uusi HSBC-luettelo, HSBC-pankkia koska luettelo, joka koskee Jersey-saaria, jossa on offshore-tilejä. Tilin omistajien joukossa on kansalaisia, jotka ovat tehneet talousrikoksia. Jotkut heistä ovat kreikkalaisia ja uutisessa sanotaan, että tämä luettelo on brittiviranomaisten hallussa. Tämä oli uutinen. Haluaisin tietää seuraavan asian tästä luettelosta. Siinä olevat tiedot, samoin kuin muiden luetteloiden listassa, kuten herra Flassianin listassa, vaikka Kreikassa se tunnetaan Lagarde-listassa listana, koska tuolloin Lagarde oli Ranskan valtiovarainministeri ja hän äh, luovutti luettelon virallisesti Kreikalle, niin halusin sanoa näistä tiedoista, voidaanko näitä tietoja laillisesti vaihtaa jäsenvaltioiden välillä tietojen vaihdon puitteissa. Jos jäsenvaltio saa näitä tietoja, voiko se käsitellä niitä virallisesti ilman vaaraa, että siitä kohtaan sitten ryhdytään jo oikeudellisiin toimenpiteisiin. Well, Lamberts. You, Mr. Kiitos. Joka kerta kun kuulen teidän puhuvan, te olette yhä luottavaisempi, itsevarmempi veroasioiden osalta. Tämä on hyvä asia. Te olette menossa oikeaan suuntaan. Ensinnäkin finanssitransaktioverosta en halua toistaa kaikkia Anni mainitsemia argumentteja, jotka liittyvät soveltamisalaan ja siihen, mitä periaatetta noudatetaan, minkä maan pohjalta toimitaan, vaan puhuisin näistä ulkoisista seikoista. Jotkut sanovat, että veroista saattaa olla haittaa. Voisinko kuulla näitä samalta ihmisiltä yhtä energisesti ja yhtä innokkaasti argumentteja, jotka vastustavat monien muiden verokysymysten moniin muihin veroihin liittyviä seikkoja sen valtioissa. Verojen ulkoisuus, jolla pyritään verojen ulkoistaminen, joka johtaa siihen, että yritykset maksavat vähemmän veroa, tai sitten se että toimet, jotka lisäävät verotuloa yritysveron osalta, niin silloin yhtäkkiä vastustetaankin tällaista ulkoistamista. Tässä täytyy valita jompi kumpi. Tässä jotkut halutaan suojella yrityksiä. Ja silloin kun ekstraterioisuus sopii omiin tarkoitusperin, silloin se hyväksytään, mutta ei tämä täällä millään tavalla liity tähän. Anteeksi nyt vain, tämä edellyttäisi hieman älyllistä rehellisyyttä. Tämä siis tämä toinen seikka. Teidän toimintasuunnitelmanne. Monia seikkoja siitä jo mainittiinkin. Nyt täytyisi yritysveroasetuksen ja säästöverotuksen osalta vielä hoitaa jotakin sitä kuntoon. Ja haluaisin mainita vielä veroparatiisit. Te mainitsitte, että OECD on tehnyt työtä veroparatiisien osalta, mutta että OECDn tekemä työ ei ole niin hyödyllistä enää, mutta ei pidä kuvitella, että veroparatiisit on nyt hoidettu kuntoon, niin voimme kaikki mennä kotiin turvallisin mielin ja että kaikki on kunnossa. se on aivan erilainen. Herra Barnier on ei, Herra Barnin pyrkimykset nyt on estetty, että neuvoston puolella jostain kumman syystä on kaivettu esiin uudelleen ehdotus, joka koskee riskipääomaehdotusta. Voitteko te tehdä asialle jotakin? Te voitte auttaa tässä. Neuvosto voi pelastaa kasvonsa. Ja teidän tiedonanton, teidän tiedonantonne, jonka aitaan tänne edes joulukuuta saattaa auttaa. Mikä olette riittävän röyhkeitä tai rohkeita, mitä nyt sanoisin, käytätte sellaista kieltä, joka käytännössä heijastelee sitä, mitä parlamentti on sanonut näistä asioista. Tämä saattaisi auttaa meitä aikaansaamaan sopimuksen ilman, että neuvosto pakotetaan julkisesti miettämään kasvonsa. Tai niin kun tämä äh, ei ole julkista keskustelua, niin kovin harva eurooppalainen tälläkin hetkellä katsoo tai seuraa kokousta tietystikin, mikä nyt tällä hetkellä kuuntelee tätä kokousta, niin kaikki kehut teille. Mutta meidän joka tapauksessa tehdä jotakin. Olen varma, että Bähnir ja te olette sitoutuneet, että haluatte todellakin tehdä jotakin paratiisen osalta. Ja te haluatte varmasti sellaisen oikeudellisen perustan, joka mahdollistaa konnien jahtaamisen, ei pelkästään konnien jahtaamisen, vaan monet jäsenvaltiotkin – ja aloitan jälleen kerran omasta maastanikin, ovat sisäänrakentaneet omaan lainsäädäntöönsä veroparateisiin. Tämä täytyy puuttua Sveitsistä. Vielä viimeinen kommenttini. Yhden se voitte tehdä vielä parempi, mikäli Barossa tämän tekisi. Te voisitte mennä Sveitsiin ja sanoa, että 2014 vuoteen mennessä meidän kaikki joukkomme vedetään pois Afganistanista. Tämän jälkeen he ovat hyvinkin oppineita vuoristotaistelijoita. He ovat silloin käytettävissämme. Ehkä tämä on yksi argumentti, jolla saataisiin hieman potkaistua Sveitsiä liikkeelle. Answers to those questions and then I've got two more after that. There... No nyt vähän vastauksia. Tuli paljon kysymyksiä. En vastaa nyt viimeiseen kommenttiin No mutta sitten nämä erityiset kysymykset FTTstä soveltamisalasta ehdotuksessa. Ja parlamentin ehdotukset, joita raporttiin tehtiin. Tässä vaiheessa voin sanoa, että ette koe mitään yllätystä meidän ehdotuksessamme, koska meitä sitovat myös jäsenvaltioiden pyynnöt kun ne määrittelevät soveltamisilla, jonka he haluavat nähdä komission ehdotuksessa. He sanovat silloin, että komission ehdotuksen täytyy perustua alkuperäiseen ehdotukseen, joten emme voi poiketa merkittävästi. Alkuperäisestä ehdotuksesta tietysti täytyy ottaa huomioon, että on 11 ja 27, joten pieniä teknisiä muutoksia täytyy tehdä. Arvioimme myös, Siten mikä potentiaalinen vaikutus, ei vaikutus, mutta siis oikeudellinen, oikeudelliset vaatimukset, jotta voidaan tarkastella parlamentin vaatimuksia esimerkiksi, että otetaan liikkeelle jaskia periaate mukaan. Se täytyy hyvin tarkasti tutkia oikeudelliselta kannalta ja yksikkömme sitä nyt tekevät. Tietysti pitkään en voi tänään esitellä ehdotuksen yksityiskohtia, toivon, että ymmärrätte, ja, mutta ette kuitenkaan yllätys ehdotuksesta, sen verran voin sanoa ja vakuuttaa teille. Sitten säästöt ja mitä voidaan tehdä niiden kanssa. Täytyy sanoa, että on tultu tilanteeseen, jossa 25 jäsenvaltiota eivät näe mahdollisuutta tehdä enää lisämyönnytyksiä Itävallalle ja Luxemburille. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt täytyy löytää poliittinen sopimus ja poliittista painetta eri osapuolilta, mukaan lukien tämä parlamentti, se taitaa olla tapa nyt edetä tässä asiassa, koska monet puheenjohtajamaat ovat ehdottaneet useita kompromisseja jäsenvaltioille, mutta valitettavasti kompromissit eivät tulleet hyväksytyiksi ja nyt olemme lähtöruudussa. Ja on hyvin tärkeää tässä ymmärtää ja joskus argumentteja käytetään julkisessa keskustelussa näissä maissa, juuri Itävallassa ja Luxemburgissa, että kun puhutaan säästöjen verotuksesta ja tietojenvaihdosta, silloin ei ole kyse regiimistä, jota sovellettaisiin niissä – näiden nimenomaan jäsenmaiden asukkaisiin. Eli jos Itävalta haluaa pitää pankkisalaisuuden omille kansalaisilleen yllä, niin se on ihan hyvä, niin voi tehdä. Mutta miksi Itävallan pitäisi kieltää Ranskan, Saksan tai Kreikan tai muun jäsenvaltion verottaa omia kansalaisiaan omien sääntöjensä mukaan? että jos automaattinen tietojenvaihto tulisi tileistä, ulkomaalaisten tileistä kussakin jäsenvaltiossa, niin ne jäsenvaltiot pystyvät sitten soveltamaan omalla verolainsäädäntöään oikealla tavalla. Ja jos tämä estetään, niin tällaista minä en ymmärrä. No sitten yleismaailmallisia kehityskulkuja. Yhdysvaltain vastaava lainsäädäntö. Yhdistyneet kunniskunta onkin jo Fatkasta allekirjoittanut sopimuksen Yhdysvaltain kanssa ja jäsenvaltioiden ponnistusten ja komission ponnistusten kautta ja Yhdysvaltain kantan kautta itse asiassa pystyttiin pääsemään hyvin sopimuksiin, mallisopimuksiin, joita nyt sitten käytetään. Mallisopimus yksi, jossa otetaan huomioon tietojen vaihto hallitukselta hallitukselle, hallitusten välinen tietojen vaihto ja myöskin vastavuoroinen soveltaminen. Eli jos jäsenvaltio välittää Yhdysvaltain viranomaisille tietoa, niin he välittävät tietoa sitten meidän jäsenvaltioillemme. Eli tämä on kehityskulku, joka vaikuttaa tähän prosessiin ja toivon, että yhteisesti toimimalla pääsemme eteenpäin. Sitten kahdenväliset sopimukset Tässäkin täytyy olla hyvin selkeäsanainen. Se, mistä jäsenvaltiot voivat neuvotella kahdenvälisesti, on se, mikä on säästödirektiivin ulkopuolella ja Sveitsin ja EUn välisen sopimuksen ulkopuolella, koska nämä kaksi ovat EUn yksinomaista toimivaltaa, eivätkä ne voi olla kahdenvälisten neuvotteluiden kohteena. Mutta on jotenkin osatekijöitä, kuten menneisyyden kohtelu, jota ei kata säästöjä koskeva lainsäädäntö ja Sveitsin sopimus, siitä voitaisiin kahdenvälisesti neuvotella. Eli on selkeät rajat. Ja jos vaikka nyt jäsenvaltio neuvotteleekin Sveitsin kanssa siitä, mitä, siitä mistä niiden on, on lupakin neuvotella, niin edelleen on säästöjen ja Sveitsin sopimuksen kanssa ongelma, koska porsaanreijat täytyy säästöjä koskevassa direktiivissä sul- sulkea ja laajentaa sopimusta Sveitsin kanssa, jotta olisi sama kohtelu säästöille siinä maassa. Näin se järjestelmä toimii. Kahdenväliset sopimukset eivät haittaa meidän työtämme säästöistä, koska niiden soveltamisala on eri kuin mikä on säästöjä koskevan verotuksen direktiivillä ja Sveitsin sopimuksella. Veroparatiisit, herra Lambert otti esille, voi vain kertoa, että yksi osatekijöistä, joita ehdotamme paketissa liittyen veroparatiiteihin on niiden määritelmä. Joten toivon, että tämä ratkaisee ongelmanne neuvottelusta riskipääoma direktiivistä. Tietysti on harmi, että tähän asti sitä ei vielä ole saatu tätä määritelmää veroparatiiseille, joten, mutta uskon ja toivon, että pakettimme myötä tämä asia ratkaistaan. Herra Huntisin kysymys niin kutsutusta lagardin listasta. Tässäkin täytyy olla selkeä sanainen. Tämä on jäsenvaltioiden asia. Ne saavat erilaisia tietoja ja sitten niiden asia on päättää, että miten tätä tietoa käsitellään ja miten sovelletaan kansallista lainsäädäntöä oikealla tavalla. jos he tekevät sen EU-lainsäädäntöä rikkoen tai sopimuksia rikkoen. Sitten komissio puuttuisi asiaan, mutta niin kauan kuin toivitaan korrektilla tavalla, niin komission välin tuloa ei tarvita. two final questions and the interpreters have, have agreed to give us... ovat luvanneet, meille hieman lisää aikaa, joten seuraavaksi puhuvat Stretchik ja sitten Swinburne. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Herra komission jäsen, Rova Reding, ainakin eurooppalaisen median mukaan, sanoi viimein lauantaina Berliinissä, Euroopan unionin mailla ei pitäisi olla enää veto-oikeutta näin herkissä ja ratkaisevissa kysymyksissä kuin verotus. En halua, että te nyt kommentoitte rouva Redingin sanomisia, mutta kysymykseni kuuluu, oletteko samaa mieltä hänen kanssaan, ja mikä teidän mielipiteenne on, taikka muiden komissaarin mielipide on tähän kuumaan kysymykseen? Thank you. Um, I guess um, Philip has just left. Philip on ilmeisestikin lähtenyt, mutta puhun hänelle suoraan sitten, kun hänet näen. Minun mielestäni Afganistanin joukot tekevät arvokasta työtä, enkä haluaisi näin ohimenen tällaista letkautusta heittää heidän osaltaan Sveitsin suhteen. Mifidistä on käyty keskustelua ja sijoittajien suojasta ja vähintäänkin vähittäisalalla erityisestikin. Tuohon lainsäädäntöön on pistetty mukaan tiettyjä suojatoimia, joilla pieniä sijoittajia halutaan suojata, he ovat usein naiveja, sinisilmäisiä, en halua loukata heitä, mutta he eivät ole välttämättä kaikkein nokkelimpia sijoittajia markkinoilla. Ne jäsenvaltiot, jotka ottavat käyttöön, käyttöön FTTn vahvistetun yhteistyön valossa, niiden osalta haluaisin kuulla, aiko komissio valvoa sitä, miten vähimmäissijoittajat tai pienet sijoittajat, jotka käyvät kauppaa osakkeilla ja muilla säännöillä markkinoilla ryhtyvätkin käyttämään vaihtoehtoisia sijoituskohteita, esimerkiksi vedonlyöntiä spredeillä. Ja saattaa olla, että sijoittajien suoja kärsii. Monet yritykset mahdollistavat tällaisen vedonlyönnin esimerkiksi yhdistyössä kuningaskunnassa. Ja ne maat, jotka ovat ottaa käyttöön FTTn. Näis, nämä toimijat haluavat siirtää, laittaa toimintaansa myöskin koskemaan näitä maita. Miten kommentoitte tätä? Vielä viimeinen kysymys viimeisiin. Viimeinen vastaus viimeisiin kysymyksiin. Äh, on... Yritän lyhyesti. Tietysti on nykyinen sopimus, jossa vaaditaan yksimielisyyttä veroasioista – Meillä on myös vaikeuksia päätöksentekoprosessissa neuvostossa. Luetteloin useita ehdotuksia juuri. joista on keskusteltu pitkään neuvostossa. Mutta yksimielisyysvaatimuksen mukaan ei päästä yhteiseen sopimukseen on tietysti joitakin negatiivisia puolia yksimielisyydessä ja tietysti se tekee prosessista pidemmän kuin kukaan haluaisi. Mutta no, minä voin kyllä tehdä työtä yksimielisyydenkin perusteelta nyt, mitä sitten huomenna tulee. Keskustelut sopimuksen tulevaisuudesta, niin ne aletaan ja, ja myöskin aiheita, jotka nykyään päätetään yksimielisyydellä, niin joutuvat keskustelun kohteeksi. Enkä tietysti ennakoi tämän keskustelun tulosta, mutta tietysti verotus on arkaluontoinen kysymys. Ja täytyy punnita plussat ja miinukset ennen kuin mihinkään liikkeisiin lähdetään tässä nimenomaisessa aiheessa. Sitten hyvin monimutkainen kysymys finanssitransaktioverosta ja investointien, investoijien suojelemisesta. Ymmärtääkseni yrititte selittää että jotkut ihmiset jo, joitakin skeemoja valmistelmat, joiden myötä voitaisiin välttää. Tästä voitaisiin välttää niissä maissa, jotka ovat osallistumaan niin yhdistyneen kuningaskunnan. Yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi olla kovin sen puolesta, että taataan tiivistetty yhteistyö mukana oleville jäsenvaltioille, koska se saattaisi hyötyä siitä, vaikkakin yhdistynyt kuningaskunta ei ole niin varma, että näin olisi, mutta nyt vakavasti puhuen tietysti ehdotus, joka tällä hetkellä pöydällä on, ja uusi ehdotus nyt ei olennaisesti eroa olemassa olevasta ehdotuksesta, niin itse asiassa uskomme, että se varmistaa sen, että veron välttämis mahdollisuudet ovat minimaaliset. Ja tietysti teemme mukana olevien jäsenvaltioiden kanssa työtä, jotta voimme säännöksiä tiukentaa, jotta voidaan varmistaa, että veron välttämiskäytänteet eivät toimisi. Eli näin näemme nyt etenemistä, vaan jos teillä on mitään hyviä ehdotuksia sitä, miten voidaan varmistaa parempi design verolle, jotta voidaan käsitellä mahdollisia järjestelmiä veron välttämiselle, niin älkää epäröikö niitä ehdottaa antaa meille sitä neuvoa tai asiantuntijoillemme. Many member states have. Tietysti useat jäsenvaltiot, niillä on finanssitransaktiovero, eikä se ole sitten johtanut vaihtoehtoisten tuotteiden kasaantumiseen, mutta se on varmaan akateeminen kysymys. No kuten mainitsin, olin juuri Intiassa. Ihan tiedoksenne Intialla on finanssitransaktiovero, jossa on hyvin samanlainen, samankaltainen soveltamisala, jota me ehdotamme. Se on ollut jo aika monen vuoden ajan, seitsemän vuotta tai jotain sellaista, ja kysyin nimenomaan ministeriltä, että on, oletteko kohdanneet ongelmia. Uudelleen sijoittuminen, veron välttäminen, hän sanoi, että ettei ole koskaan kuullutkaan, että mitään ongelmia olisi toimeenpanossa finanssitransaktioverolla Intiassa. On monia muita kolmansia maita, jotka myöskin soveltavat finanssitransaktioveroa. Ja se toimii tehokkaalla tavalla. Uudelleen sijoittautumispelot ovat siis täysin lioitellut. Puheenjohtaja, päätän kokouksen nyt, koska aika loppuu. Kiitoksia, että puhuitte hyvin kattavasti ja tiiviisti. Ja odotamme yhteistyötä näissä asioissa, jos te ne ovat haasteellisia ja vaikeita, mutta kuten herra Lambert sanoi, niin olemme nähneet teillä uutta energiaa ja innostusta ja olette varmasti asioiden tasalla. Kiitoksia tulkeille, että saimme lisäajan. He ovat aina yhteistyökykyisiä, kuten aina. Ja toinen asia seuraava kokous on huomenna, huomenna kello kolme iltapäivällä. Kiitos.